Voisinko itsekin kiittää nyt tässä yhteydessä sinua oikein lämpimästi. Nämä olivat hyvin monimutkaiset neuvottelut ja koko tämä asia on erittäin monimutkainen ja hankala. Tämä laillisen maahanmuuton asia, joka on Lissabonin alainen, siitä on tullut hyvin arkaluontainen asia nykyisessä ilmapiirissä. Käsittelit tätä asiaa hyvin tehokkaasti ja teknisestikin hyvin ja kaiken puolen oikein hienosti. Ja tästä varmasti tulee hyötyä. Jatkoon tästä äänestämme 10 yli 6 ja haluaisin jo nyt kiittää teitä ja kollegoita ja sihteeristöä tästä. Kiitoksia. No nyt voitte taputtaa. So, if there were, I should have asked if there were any other comments, but the... No niin, olisikohan täällä ollut muita kommentteja, eipä tainnut olla, joten menemme eteenpäin. Niin kuin täällä on niitä muutoksia, niin emme voi nyt varmaankaan mennä tähän kohtaan. Ei, menemme kohtaan kuusi. Viisumeiden, yhtenäisen viisumin kaava, esittelijänä Silvi Ivon Kaufman. Kyseessä on tämä nykyinen viisumitarra, joka on ollut käytössä parikymmentä vuotta ja sitä nyt sitten on väärennetty ja sen kanssa on tehty petoksia ja komissio ehdottaa uutta turvallisempaa mallia. Nyt voimme kuunnella Silviä äh, äh, esittelijä Kaufman, ja olkaa hyvä teidän puheenvuoro. Ja recht herzlichen... Niin oikein sydämestä kiitokset puheenjohtaja jo selitittekin tätä asiaa jo pitkään. Meillä on ollut tällainen yhteinen viisumitarra, mutta on voitu todeta, että valitettavasti tämän viisumitarran väärentäminen on ollut mahdollista ja siksi komissio on tehnyt ehdotuksen siitä, että otettaisiin käyttöön uusi viisumitarra. Pidän tätä asiaa hyvin tärkeänä Ensinnäkin ajatellen sitä, että saataisiin viisumi, jota ei pystytä väärentämään. Ja toisaalta, koska lähdemme siitä, että yhtenäinen viisumitarra olkoon osa eurooppalaista viisumipolitiikkaa, yhteistä politiikkaa. Tätä on teknisesti kehitelty, tätä viisumitarraa. Monet asiantuntijakokoukset on pidetty. Ja komissio ehdottaa, että tämä uusi viisumitarra otettaisiin käyttöön mahdollisimman pian. Ja minä esittelijänä olen vakuuttunut siitä, että tämä komission ehdotus on sellainen, että meidän tulisi se hyväksyä, eikä myöskään pyrkiä muuttamaan komission ehdotusta. Tässä lyhyesti muita mutkitta tämä ehdotukseni 11. päivä taitaa olla määräaika tarkistusten jättämiselle, jos kollegat haluavat tarkistuksia esittää sekin tietenkin käy, mutta mieluisampaa minulle olisi, että noudatettaisiin minun ehdotustani. Kiitos. Um, kiitos. Kaksi varjoesittelyä. Haluaisin käyttää puheenvuoron lyhyesti EPPstä. Edustaja Vos, olkaa hyvä. Ja, niin, kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Puhun Petri Sarvamaan nimissä. Hän pyysi minua edustamaan täällä itseään. Edustaja Kaufman, sydämestä kiitokset nopeasti tehdystä hyvästä työstä. Todella on tärkeää huolehtia siitä, että yhteinen viisumitarra on modernisoitu, jotta väärennöksiä vastaan voidaan taistella. Varjoesittelijämme toivoo nopeaa menettelyä, eikä hän näe omalta osaltaan tässä mitään ongelmia. Kiitos. Thank you very much and the liberal shadow. Kiitoksia ja Aldesta varjoesittelijänä Gérald Uh, Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijää. Olen hänen kanssaan samaa mieltä johtopäätöksistä ja argumenteista. Me emme siis jätä tarkistuksia, aivan niin kuin hän toivoi. Oikeastaan esittäisin vain kysymyksen komission suuntaan. Kun ajattelimme tätä ihan tekniikan näkökulmasta, niin Onko tämä uusi viisumikaava kehitetty niin, että huomioidaan äh, älykkäät rajat-hanke jatkossa ja mahdollistetaan automaattinen viisumien. Haluaisin mielelläni kuulla komission vastauksen tähän aiheeseen. I think we can hear briefly from the commission now. Nyt voimme varmaan lyhyesti kuulla komissiota. Voitte vastata tähän kysymykseen. Olkaa hyvä komissio. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mm, kiitos paljon tästä kysymyksestä. Mielelläni vastaan siihen lyhyesti. Vismitarrat ovat koneellisesti luettavissa. Se tarkoittaa siis sitä, että tämä ala, jonka kone voi lukea, se on ikään mukaan täytetty. Ja nämä rajalla toimivien laitteet pystyvät niitä lukemaan – Eli samoin kuin passin laittaa siihen, niin passin tämän osan kone voi lukea viisumin osalta. Asia on ihan samanlainen. Ero passiin on siinä, että passissa on sirumissa on biometrisiä tunnisteita. Viisumissa taas on tällainen paperitarra, eli siinä ei ole näitä tietoja mukana. Kuitenkin meillä on viisumitietojärjestelmä, joten viisumitarran numeron pohjalta voidaan sieltä etsiä. Eli biometriset tiedot ovat siellä viisumitietojärjestelmässä ja niitä voidaan verrata sitten siihen viisumiin tarran numeron takaa löytyvään tietoon. Toivon, että vastasin näin kysymykseenne. Kiitos paljon. It does. Okay, so Sylvia Vaughan, if you have no onko Silvi Ivonilla vielä kommentteja? Ei ole, ja näin ollen 11. joulukuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Kiitoksia tästä. Nyt menemme kohtaan seitsemän. Automaattinen tietojen vaihto koskien ajoneuvon rekisteritietoja Latvian kanssa. Täällä on neuvoston puheenjohtajan puheenvuoron mietintöluonnoksen esittely. Hyvät kollegat, Neuvosto aikoo esitellä esityksen tästä niin sanotusta Prym-päätöksestä koskien ajoneuvojen rekisteritietoja Latviassa. Arvo Ernst ei voi olla paikalla. Anteeksi, vaan täällä on pieniä muutoksia tapahtunut. Arvo Blime lyhyesti esittelee neuvoston päätösluonnoksen tähän Pyryn päätökseen. Voisitteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Mr. Chair, honorable members of... Kiitos puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet. ette, että esittelen lyhyesti neuvoston täytäntöönpanopäätöksen automaattisesta tiedonvaihdosta aiheena ajoneuvorekisteritiedot Latviassa. Kyseinen jäsenvaltio on täytäntöön pannut yleisiä määräyksiä tietosuojasta luvun 6 mukaisesti päätöksessä 2008 615 YOS, joka Prumin päätöksen mukaisesti on välttämätön ehto, jotta automaattinen tietojen vaihto yleisesti voidaan käynnistää ja aivan erityisesti tiedonvaihto sormenjäljistä. Neuvoston sihteeristö 11. marraskuuta 2015 antoi täytäntöönpanopäätöksen Latvian parlamentille kuulemista varten. Niin ikään pyydettiin parlamenttia antamaan kannanotto kolmen kuukauden määräajassa, kun huomioimme poliisiyhteistyön rajat ulottuvuuden vahvistamista, erityisesti kun taistelemme terrorismia ja räätyliittyvää rikollisuutta vastaan, niin neuvosto on hyvin kiitollinen, jos parlamentti voisi antaa kantansa mahdollisimman nopeasti. Näin voisimme edetä hyväksymään tämän täytäntöönpanosäätöksen ilman lisäviivystyksiä. Kiitos. So I think here the coordinators decided that under the... Koordinaattorit päättivät, että Dontin säännön mukaan tämä mietintö menisi kuelle, mutta nyt Rova Ernst ei ole paikalla, joten hän ei voi vastata asiaan. Mahtaako GUE-ryhmästä olla ketään muuta paikalla? Mainitsin tästä aikataulusta lausunnon antamiselle on aika kiire, kolme kuukautta on aikaa. Tarkistukset pitäisi tehdä ainoastaan englanniksi. Tästä sovittiin, sovittiin koordinaattorin kanssa ja tarkistukset pitäisi toimittaa viimeisten 8. joulukuuta kello 12. Edustaja Ernstin poissa ollessa tässä olisi nyt kaikki, mutta hän voi myöhemmässä kokouksessa tästä sitten lausua sanansa. Tässä tämä. Kiitoksia. Sitten menemme kohtaan kahdeksan. Aiheena on komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle henkilötietojen siirrosta Euroopan unionista Amerikan Yhdysvaltoihin direktiivin 95-46 EY mukaisesti unionin tuomioistuimen asiassa Schrems ja tämän tuomion johdosta. Niin pahoittelenkin nyt näyttää siltä, että meidän on odotettava hieman. Okay. Uh, colleagues, um, the next point was to be the ten minutes. Ten minutes. Uh, the presentation. Seuraavana todella piti olla tämä esitelmä. Esi- odottelemme nyt vielä pääjohtaja Murilloa, joka tulee paikalle 10 minuutin päästä. Ehdottaan, että pidämme lyhyen 10 minuutin tauon. Olemme aika hyvin päässeet eteenpäin tässä esityslistalla, joten pahoittelen tätä taukoa. Pyydän, että ette pitäisi pidempää taukoa kuin 10 minuuttia, että pääsemme aloittamaan sitten reippaasti hänen kanssaan. To please be back in 10 minutes. Thank you. Lähtekää palaamaan 10 minuutin päästä. How am I doing today? Colleagues, <clears throat> colleagues, sorry for the... Um... kollegat, pahoittelemme tätä viivästystä. Pääjohtaja Fonseca Morilla on nyt paikalla ja kiitän teitä kärsivällisyydestä ja voimme aloittaa keskustelun komission äh, tiedonannosta marraskuulta. Meillä on hyvin tiivis äh, asialista täällä valiokunnassa Täällä on paljon, paljon asioita todella. Lupasimme kuitenkin, että kävisimme yksityiskohtaista keskustelua Schremsin tapauksesta. Ja haluaisin, että varjoesittelijät ensin toteaisivat asiasta jotakin ja sen jälkeen laajempi keskustelu voisi seurata. Komission Fonseca Morillo voisi ensin kertaa tiedonannon marraskuisen tiedonannon avainkohdista ja sitten jatkamme keskustelua. Kiitos puheenjohtaja, anteeksi, että olen myöhässä. Mutta tässä oli väärinkäsitys. Luulin, että tämä käsiteltäisiin kymmentä vailla neljä, mutta näinhän voi käydä. Arvoisat parlamentin jäsenet, kuten tiedätte, kahdeksan viikkoa sitten tuomioistuin totesi, että komission päätös on pätemätön. Tässä päätöksessä puhutaan siitä, miten tietosuojasta on todettu perusoikeuskirjassa. Tässä on perusviesti tässä tuomioistuimen päätöksessä ja sen mukaan henkilötiedot on suojeltava, kun niitä käsitellään Euroopan unionissa, mutta samoin kun tietoja siirretään ulkomaille. Toisin sanoen, oikeus henkilötietojen suojaan kulkee tietojen kanssa. Tämä mielessämme me uskomme edelleen, että uusi Safe Harbor on paras ratkaisu, jolla voidaan suojella unionin kansalaisten oikeuksia ja talouttamme, joka on kriittisen riippuvaista tieteenvaihdosta Yhdysvaltain kanssa. Siksi me haluamme lisää neuvotteluita tämän tuomioistuimen päätöksen jälkeen Yhdysvaltojen kanssa, koska meillä on nyt selkeä suuntaviiva tuomioistuimelta. Tällä hetkellä Safe Harbor on ollut tuhansien yritysten käytössä tiedon välittämisessä Yhdysvaltoihin. Tätä kautta on syntynyt paljon epävarmuutta. Monet yritykset ja järjestöt ovat olleet yhteydessä komission varmasti myös parlamenttiin sen jälkeen, kun tämä tuomioistuimen päätös tehtiin. Ja me olemme myös proaktiivisesti kääntyneet yritysmaailman puoleen useat kerrat. Komissiolta on pyydetty oikeus varmuutta aivan oikeutetusti. Mutta komissio ei tietenkään ole aina tai kaikkein keskeisin toimija tässä yhteydessä. Sopimusten mukaan ja perusoikeuskirjan mukaan tietosuojasääntöjen noudattaminen on ennen kaikkea kansallisten tietosuojavaltuutettujen käsissä Tämä onkin meidän mielestämme yksi keskeinen osio SREMS-päätöstä. Varmasti ymmärrätte, että komissio on erityisen tarkkaan halunnut huolehtia siitä, että näitä sääntöjä noudatetaan, kun tämän päätöksen käytännön vaikutukset syntyvät. Kansalliset tietosuojavaltuutetut, EUn tietosuojavaltuutettu ja komissio ovat läheisessä yhteistyössä kaikissa tietosuojakysymyksissä. Niin kutsuttu artikla 29 työryhmä toimii. Pari päivää päätöksen jälkeen työryhmä antoi julkilausuman, jonka mukaan kehotettiin EUn toimielimiä löytämään ratkaisu yhdessä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa mukaan lukien uusi Safe Harbor-järjestely. Tällä välin työryhmä jatkaa analyysejään ja pohtii säädöspäätöksen vaikutuksia ja uusia mahdollisia välineitä. Nyt yritykset voivat noudattaa tällaisia standardilausekkeita ainakin vuoden 2016 tammikuun loppuun mennessä. Tämä on tärkeä lisäselvennys, joka antaa oikeusvarmuutta, että yritykset niin kaipaavat. Komission tiedonanto neuvostolle ja parlamentille henkilötietojen siirrosta Euroopan unionista Yhdysvaltoihin Schrems-päätöksen jälkeen pohjautuu työryhmän tekemään työhön. Tämä tiedonanto ei ole lainsäädäntötekstiä. Me emme halunneet luoda uutta lainsäädäntöä, vaan selittää, mitä on jo olemassa. Aikaisempien asiakirjojen varaan on nyt rakennettu. Työryhmä on niitä julkaissut aikaisemmin. Ja lopputulos on nyt toivon mukaan kattava ja helposti luettavissa oleva asiakirja, jossa on vaihtoehtoisia välineitä ja kerrotaan, minkälainen tietojen siirto on tietosuoja direktiivin turvin mahdollista. Kaksi perustaa tiedon siirtämiselle tällainen standardi lauseke yritysten EUn ja muiden maiden välillä, esimerkiksi Yhdysvaltain välillä. Tällaiset sopimuslausekkeet viittaavat tietosuoja toimiin, joita on toteutettava sekä tiedon viejän että tiedon vastaanottavan yrityksen välillä, eli datan tuojan välillä. Komissio on vahvistanut neljä tällaista mallilauseketta, joita käytetään EUn yrityksissä laajalti. Toiseksi sitovat yrityssäännöt monikansallisten yritysten ryhmien sisällä. Vähän kuten sopimuslauseke, tällaiset sitovat säännöt luovat tietoturvaa, mutta ne kansalliset tietosuojavaltuutetut hyväksyvät. Lisäksi tietosuojasääntömme sallivat tietyt poikkeudet henkilötietojen siirrossa. Oikeusperustoja on monia, esimerkiksi tieton siirto, joka on tarpeen tiedon sopimuksen solkimiseksi, tiedon siirto, joka on välttämätöntä, jotta voidaan esittää oikeudessa vaatimuksia tai liittyen siihen, että yksilö antaa hyväksyntänsä. Kaiken kaikkiaan on monia vaihtoehtoisia välineitä, joita tiedonsiirrossa voidaan käyttää. Kuitenkin on selvää, ja olemme hyvin selvästi tämän viestinnässämme sanoneet, että kaikki nämä vaihtoehdot ovat rajoittavampia, hankalampia ja antavat vähemmän tietoturvaa. On olemassa siis tällaisia poikkeusoloja, jotka saattavat koskea suurta tiedon sääntöä. Jos ajatellaan niitä tietoja, joita siirretään tietyllä hetkellä. Ja tässä on kyse siitä, miten vapaasti annetaan tiedot käyttöön sen jälkeen, että kohde – on saanut kunnollista tietoa siitä, mitä vaaroja siihen saattaa liittyä, että tiedot annetaan eteenpäin toiseen maahan. Jos tietoa ei ole riittävästi, niin silloin tämä ei voi olla valistunut päätös enää tämän kohteen osalta. Kuten näette ja varmasti tiedätte, yrityksiä rajoitetaan voimakkaasti, kun on kyse tällaisista vaihtoehtoisista tiedonsiirtovälineistä. Ja siksi komissio vankasti uskoo, että tarvitsemme uudet, tiukemmat puitteet tietojen siirtoon Atlantin yli. Järjestelmän, joka korvaisi vanhan Safe Harbor-päätöksen. Safe Harbor on neuvoteltava uudestaan, jotta saadaan kunnolliset puitteet, joiden varassa voidaan huolehtia tiedon välityksestä Yhdysvaltoihin. Komission jäsen Jörgen Vatelle kertoi aiheesta viime kuussa ja sen jälkeen on neuvoteltu monet kerrat Yhdysvaltain kanssa teknisellä tasolla. Lisäksi komission edustajat marraskuun puolessa välissä kävivät Washingtonissa ajamassa neuvotteluita. Siellä järjestettiin kahdenvälisiäkin kokouksia. Siellä oli mukana eri Yhdysvaltain viranomaisia. Komission jäsen kysymyksestä myös valkoisen talon kanssa ja eri kongressin jäsenten kanssa. Lisäksi komission jäsen osallistui useisiin kokouksiin yritysten edustajien ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Komission jäsenellä on ollut kolme tärkeää kantaa esitettynä. Safe Harborin pitää toimia ja tietoa turvasta on huolehdittava. Me emme ole enää tällaisessa business as usual tilanteessa. Me tarvitsemme nyt uudet säännöt, jotka ovat luonnin kestävät. Tämä on meidän tärkeimpänä periaatteena, eli voimme tukeutua sen työn varaan, mitä Yhdysvaltojen kanssa ja niiden suositusten varaan, joita esitettiin muutama vuosi sitten. Haluamme vakuuttaa kaikille, että uudet järjestelyt ovat vakaat ja turvalliset. Lopulta me komissiona olemme valmiita luomaan uutta järjestelmää, mutta tangon tarvitaan kaksi. Yhdysvaltalaisen kumppanimme on rakentavassa hengessä etsittävä ratkaisuja kanssamme. Kiireli, syys näkyy siinä, miten reagoidaan neuvottelupöydässä. On totta, että meillä on kunnianhimoinen tavoite saada päätös aikaiseksi ennen tammikuun viimeistä päivää ensi vuonna, mutta uskomme, että tämä kunnianhimoinen määräaika on mahdollinen. Jos molemmat osapuolet sitä todella haluavat, Yhdysvallat mukaan lukien, tähän mennessä neuvotteluissamme on keskitytty muutamaan tärkeään kysymykseen, jotka liittyvät mahdolliseen, mahdollisiin puitteisiin, jotka seuraisivat Safe Harbor-päätöstä. Ensinnäkin on huolehdittava siitä, että Safe Harbor-tyyppinen järjestely on vankempi ja sitä valvotaan poliittisesti tehokkaammin kuin edellistä. Tämä tarkoittaa sitä, että sitoumukset, joita Yhdysvaltain viranomaisten puolelta tehdään, ovat sitovia esimerkiksi sitä kautta, että viranomaiset lupaavat huolehtia tehokkaasti uudesta menetelmästä. Toiseksi olen varma, että yksittäiset valitukset EU-kansalaisten puolelta on saatava kunnolla käsiteltyä, että voidaan mennä tuomioiston käsittelyyn, jos siihen on tarvetta. Tällä tapaa se, että Yhdysvalloissa yritysten toimintaan voidaan tehokkaasti puuttua. Miten tällainen valvonta voidaan tehokkaimmin hoitaa. Se on vielä keskustelun kohteena, mutta meidän mielestämme paras ratkaisu olisi se, että kansalliset tietosuojaviranomaiset ovat läheisessä yhteistyössä, yhteistyössä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Tärkeää olisi huolehtia siitä, että kansalaiset saavat oikaisun mahdollisimman läheiseltä taholta. Tarvitsemme voimakkaammat takeet siitä, että viranomaisten pääsy tietoihin turvallisuussyistä erityisesti rajataan siihen, mikä on välttämätöntä ja suhteellista. Kuten tiedätte ja kuten komission jäsen Kiergava on aikaisemmin sanonut, me olemme seuranneet keskustelua Yhdysvalloissa, joka on edennyt, ja meidän on huolehdittava siitä, että nykyoikeudelliset puitteet ovat riittävän vankat. Me olemme pyrkineet selvittämään tätä asiaa ja tutkinta vielä käynnissä. Lopulta. Meidän on oltava varmoja siitä, että lainsäädännön rajoitukset todella johtavat käytännön työn aitoihin muutoksiin. Tästä syystä tarvitaan mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että jälkikäteen nähdään, että vakuuttelutyötä saamme ovat jonkun arvoisia – Avoimuusraportointi on tässä tärkeää. Yhdysvaltalaisyritysten tiedot siitä, mitä on tarjottu tietona, perustuu Freedom Actiin ja me voimme pyytää yhdysvaltalaisia, yhdysvaltalaista vastapuolta huolehtimaan siitä, että tämä velvoite on jatkuvasti voimassa uudessa Safe Harbor järjestelyssä. Ehkä myös spesifistä raportointia juuri Safe Harbor-päätöksen pohjalta. Washingtonissa saatiin vähän edistystä aikaiseksi siinä, miten voidaan suhtautua valvontamekanismiin ja siihen, ketkä pääsevät käyttämään tätä tiedettyä tietoa, lainvalvontaviranomaiset ja tiedustelupalvelut esimerkiksi. Samalla lisätyötä tarvitaan parissa keskeisessä kysymyksessä, jotka ovat nyt esillä. Esimerkiksi avoimuusselvitykset siitä, mitä pyyntöjä on esitetty ja miten voidaan valvoa näitä yrityksiä, jotka ovat tavallaan tällaisen oman sertifioinnin varassa toimivia. Meidän on huolehdittava siihen, että näihin tavoitteisiin päästään. Nyt bisnesmaailmakin ajaa uusia järjestelyitä. Kansalaisjärjestöt myös pitävät vankkoja sääntöjä hyvänä, jotta voidaan edistää yksityisyyden suojaa. Samanaikaisesti on kyllä todettava, että neuvottelut eivät aina ole helpot ja meillä on selvästi vielä paljon työtä tehtävänä. Komissio on esittänyt monia käytännönläheisiä ehdotuksia ja toivomme, että voimme saada neuvottelut menestyksekkääseen päätöksen lähiviikkoina. Kuitenkin, ottaen huomioon tuomioistuimen päätös, Yhdysvaltain hallituksen on osoitettava enemmän ymmärrystä sille, että löydetään, on löydettävä nyt Safe Harbor päätöksiä korvaat menettelyt hyvin luovasti. Kuten tiedät, sitten komission jäsen Järjevän matka osui samaan aikaan kuin Pariisin hyökkäykset 13. päivä. Tämä loi hyvin haasteelliset olot, joissa monet jäsenvaltiot pohtivat lainsäädäntönsä tiukentamista ja läheisempää yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa terrorismin vastaisessa taistelussa. Näin paljon selvemmin kävi esiin se, miten henkilötietojen suoja yhdistetään turvallisuustoiveisiin ja vaatimuksiin. Euroopan on Yhdysvaltain kanssa läheisesti tehtävä yhteistyötä. Ja nyt on estettävä ongelmat näissä kahdenvälisissä suhteissa. Kattavat puitteet, tämän haluan sanoa lopuksi. Ja yhteistyö Yhdysvaltain viranomaisten kanssa voi käytännössä huolehtia eurooppalaisten henkilötietosuojasta, johon eurooppalaisilla on oikeus tietosuojalainsäädännön puitteissa Euroopassa. Tätä me kaipaamme ja tätä työtä me nyt teemme. Kiitos paljon. Suuret kiitokset tästä. Tämä on niin tärkeä asia Safe Harbor-asiasta huolehtiville kollegoille. Täällä on paljon halukkaita puhumaan. Aloitetaanpa täältä varjoisit esittelijöistä tietosuojapaketin osalta ja sitten annan puheenvuoron muille jäsenille EPPstä. Varjoesittelen ensimmäisenä edustaja Vos. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset myös teille tästä esityksestä, joka liittyy toimistoimen päätökseen ja sen vaikutukseen Tässä mitä suunnittelette. Tämä kuulostaa kaikki oikein hyvältä. Valitettavasti teillä ei ole ilmeisesti tulkkausta vielä. As if you just want to begin again. Voisitteko aloittaa vielä uudestaan alusta? Danke auch für... Vielä kerran kiitokset tästä puheenvuorosta. Kaikki kuulostaa oikein hyvältä ja kattavalta. Hienoa, että lähdetään nyt näin laajasti liikkeelle, koska tämä tietojen siirtäminen kolmansiin maihin on keskeinen kysymys aivan varmasti. Minua kiinnostaisi ihan yleisesti ensinnäkin se, miten todennäköisenä pidätte sitä, että todella tammikuun loppuun mennessä saadaan jotain aikaiseksi. Ja miten suhtaudutte harmonisointiin EU:ssa? Miten se voidaan taata, kun toiminnassa kuitenkin ovat kansalliset tietosuojaviranomaiset? ja näillä viranomaisilla on ollut mahdollisuus tulkita ja arvioida asiaa. Eli miten asetuksen kautta saadaan nyt harmonisointua lainsäädäntöä? FTC on valmis kantamaan suuremman roolin tässä yhteydessä, jos olen oikein ymmärtänyt. Ja vielä tärkeä kysymys, Onko teillä sellainen tunne, että Yhdysvalloissa on nyt yhtä hyvin ymmärretty kuin meillä, että pitäisi olla valmis uudenlaiseen, uudenlaiseen yhteistyöhön tässä? Kiitoksia sitten Marju Lauristeen SNDR. Kiitos. Minäkin haluan kiittää tästä puheenvuorosta esittelystä. Niin kuin tiedätte, lähestymme nyt tietosuoja-asetuksen käsittelyn viimeisintä vaihetta ja olemme mahdollisuuksien mukaan jo sisällyttäneet tämän tuomioistuimen päätöksen näihin määräyksiin. Me olemme tehneet vakavahenkistä työtä ja olen ymmärtänyt, että myös komissio on tehnyt samassa hengessä työtä, jotta voimme huomioida tuomioistuimen päätöksen seuraamukset. Mitä voitte kertoa meille Yhdysvalloista? Ymmärsin, että komission jäsen Jourovaa on ollut paikalla ja hän on raportoinut tilanteesta ja siitä, kuinka vakavasti tämä tuomioistuimen päätös toisella puolella Atlanttia on otettu vastaan ja mihin toimiin on ryhdytty. Tuomioistuin on osoittanut, että ei ole riittävää tietosuojan tasoa saatavilla Yhdysvalloissa. Voisimmeko saada tästä lisätietoa? Minkälainen on tahtotila ja minkälaisiin toimiin konkreettisesti on lyhdytty Yhdysvalloissa? Kiitoksia. Alden tietosuojapaketti ja Sofi Intvel. Eko. Kiitoksia. Haluaisin tässä tukea Marju Lauristinin puheenvuoroa. Tästä juuri on kysymys. Tämä on avainasemassa. Mitä Yhdysvallat haluavat tehdä? Mikä on heidän etunsa? Ei, ei niin, että he tekevät jotain, koska me pyytävät, vaan siksi, että he haluavat tehdä bisnestä Euroopan kanssa. Sitä ei pidä unohtaa. Täällä on muutamia ongelmia. Kaikella kunnioituksella ja henkilökohtaisestikin kunnioitan teidän työtänne, Fonseca ja kunnioita sitä, mitä komissio tekee. Miksi tämä asia ei ole huippukokoustasolla? Miksi sitä käsitellään hallinnollisena asiana? Tässä on kuitenkin kyseessä amerikkalaiset tiedustelupalvelut ja niiden on sopeutettava käytäntöjä. Näinhän tuomari sanoi. Ihan sama, mitä tästä poliittisesti ajatellaan. Tässä on kuitenkin nyt oikeuskäytäntö kyseessä, piste. Jos he amerikkalaiset haluavat tehdä kanssamme bisnessä, bisnestä, niin sitten pitää olla lailliset puitteet, joiden puitteissa sitä käydään. Emme halua käydä kauppaa kenenkään, tai kenenkään kanssa vain siksi, että he ovat hyviä ystäviämme. Jos kuuntelen esitelmänne, niin kyllähän toki tämä on kaikki kovin kiinnostavaa, mutta ei tässä mennä kuitenkaan ongelman ytimeen, vaan käsitellään vain näitä vähän toissijaisia asioita, vähän lisää seurantaa ja ja kontrollia ja tällaista, mutta eihän tämä ollut ongelma, ei. Tuo, tuomari sanonut, että ei tarpeeksi ole raportoitu näistä pääsypyynnöistä, vaan ongelma on se, että tietomme eivät ole turvassa Yhdysvalloissa, koska salaiset palvelut vapaasti Amerikassa pääsevät niihin käsiksi. Tästähän oli kyse tuomion päätöksessä. Mistä me oikein puhumme täällä? Eihän tämä ole ollenkaan vakavasti otettavaa mikä tulee olemaan todellinen ratkaisu? Tuleeko mitään ratkaisua? Haluaako Yhdysvallat liikahtaa asemistaan, jos näin ei ole, niin mikä siinä se on heidän valintansa. Mutta sitten tämä on selkeästi ongelma Atlanttisen välillä eh, tietojen vaihdolle. Ihmisten olisi ymmärrettävä se, että me kohtelemme tietosuojaa ikään kuin se olisi tällainen kiva pikku vasemmistoryhmien lelu Euroopan parlamentissa, mutta kyseessä on oikeudellinen laillinen oikeus, joka on, jota, jonka täytäntöpano voidaan vaatia tuomioistuimissa. Se on osa oikeutta, näitä oikeuksia, kuten oikeus elämään ja kidutuksen kieltäminen ja muut perusoikeudet. Ei, emme me voi näistä neuvotella, koska, jos joku asia ei nyt vaan sovi tarkoitukseen. Jos kyseessä olisi Kidutuksen kieltäminen, käsittelisikö komissio tätä samalla tavalla? Kyllä tämä minusta on yksinkertaista. Eikö tässä ole sopimus Yhdysvaltojen kanssa, vaan tässä on yksipuolinen komission tekemä päätös. Aikooko komi- Yhdysvallat tarjota riittävästi tietosuojaa vai ei, kyllä vai ei? Tuomari sanoi ei. Kuinka paljon mahdollisuuksia komissiolla on vakuuttaa Yhdysvallat siitä, että jos he haluavat käydä bisnestä Euroopan kanssa, niin on tarjottava riittävää tietosuojan tasoa. Tästä on kysymys. Kysymys ei ole mistään valvonnasta tai sitovista, sitovuudesta tai muutoksenhakumahdollisuuksista, vaan tästä on kysymys. Kiitoksia sitten on puheenvuoron siinä järjestyksessä, kun sitä pyydettiin edustaja Boni ensimmäisenä. Kiitos esittelystä. Me kaikki ymmärrämme, miten merkittävä on se, että ratkaisu löytyy sen jälkeen, kun EUn tuomioistuin antoi oman päätöksensä asiassa. Minulla on kuitenkin monia epäilyksiä. Tässä on oikeastaan kolme seikkaa. Ensinnäkin odotuksemme ja artiklan 29 työryhmän odotukset siitä, että nämä tilapäiset menetelmät toimisivat tammikuun loppuun saakka. Ja toiseksi me emme tiedä, miten voimme Yhdysvaltain kollegoita painostaa todenteolla niin, että ei pelkästään puhuttaisi, vaan esiteltäisiin todellisia ratkaisuvaihtoehtoja tammikuun loppuun mennessä. Ja kolmas seikka liittyy liike-elämään. Tämä on myös kansalaisille ja yritykselle hyvin tärkeää ja erityisen tärkeää pk-yrityksille. Niille on hyvin vaikeata toimia niin, että ne kunnioittavat kaikkia äh, lausekkeen ehtoja. Toisaalta meillä on optimistinen skenaario ja toisaalta taas se, mitä meidän tulee tehdä, että mitä komission tulee tehdä tammikuun loppuun mennessä – nyt kun meillä ei ole vielä ratkaisua Yhdysvaltain kanssa. Ja sitten tämä työryhmä, joka käsittelee artikla 29, sieltäkin paine on aika kova. And now uh, Birgit Sippel. Birgit, Kiitoksia sitten Ylstä Sippel. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvin tarkkaan kuuntelen sitä, miten paljon meillä on työtä vielä edessämme, miten tiukat vaatimukset meihin kohdistuu Jasmin päätöksen jälkeen, miten paljon yksityiskohtia vielä selvitettävänä ja samalla kuulen huhuja siitä, että ennen tammikuun loppua tai ehkä joulukuun loppua jopa haluttaisiin lopputulos aikaiseksi. No olenpa yllättynyt ja pohdin, miten tämä onnistuu. Se, että Yhdysvallat haluavat käydä kauppaa Euroopan kanssa on asia, jonka helposti ymmärrän, mutta kun Safe Harborista ja tietosuojasta on kyse, niin silloin puhutaan siitä, että kauppa käydä minun tiedoillani. Minä haluaisin vielä hyvin selkeästi sanoa, että yritykset, sanoisin tämän verran vain, keräävät kaiken tiedon, mitä minusta on vain tarjolla, ja tämä tieto sitten tulkitaan. Ja näiden tietojen tulkinta vaikuttaa ihmisiin jo hyvin konkreettisesti tänä päivänä. Eikä kyse ole siitä, että saan valtavasti mainontaa jotain kaipaa, vaan nyt on jo esimerkkiä siitä, että ihmiset sen takia, että tietoja on väärin tulkittu, eivät voi lentää tai saada työsopimusta tai luottoa tai joutuvat ottamaan luottoa hyvin heikoin ehdoin. Ja näiden asioiden selvittäminen on hankalaa, koska minulle ei yleensä pystytä kertomaan, miksi olen tällä tavalla heikommassa asemassa. Päätöksen mukaan sanottiin myös, että tämä analyysi siitä, onko tietosuojan tason vertailtavaa on jäänyt tekemättä. Ja onko tämä analyysi nyt siis lähtenyt liikkeelle ja saadaanko se todella niin nopeasti päätökseen? Ja mitä tietosuojaan Yhdysvalloissa tulee, niin minua kyllä ihmetyttää se, tyydymmekö siihen, että Yhdysvallat tai yksittäiset viranomaiset tai yritykset meille kertovat, mitä kaikkea tekevät. Tämähän oli periaate ja vanhassa Safe Harbor sopimuksessa, mutta kysymyshän kuuluu, voimmeko luottaa siihen, voimmeko uskoa näihin kertomuksiin siitä, että kaikkia tietosuojastandardeja todella noudatetaan. Kyllä tässä pitäisi vielä muutama asia rakentaa kokonaisuuteen mukaan. Olisin odottanut kyllä yksityiskohtaisempaa tietoa ja tänään siitä, mitä aiotaan tehdä ja miten konkreettisesti tämä työ voi toteutua. Kiitos. Birgit, now, um... Kiitos Birgit. Sitten edustaja Lopes Aguilar. Juan Fernando, ole hyvä. Niin, aikaisemmin täällä esitettiin huolia olen yhtymältä. Haluaisin tietää, ovatko komissio ja sen yksiköt laskeneet, millaisia vaikutuksia tällä tuomiolla voi olla muille arkaluontoisille asioille, joissa keskeisen argumenttina on perusoikeuksien rikkominen perusoikeuskirjan mukaisesti. Yleensä tuomioilla on tällainen doktriinityyppinen sisältö, joka vaikuttaa laajemmalle kuin siihen ainoaan tuomikseen, tuon tuomion, josta oli kysymys, niin kuin tässä nyt todettiin, että, että ei sovi yhteen Euroopan unionin oikeuden kanssa tämä toiminta, että siinä rikotaan perusoikeuskirjaa. Neuvosto on nyt tehnyt päätöksen, joka koskee tietojen siirtoa ja tämän nimi on Safe Harbor päätös. Yleensä nämä doktrinin tyyppiset sisällöt heijastuvat muihinkin asioihin, joissa kyseessä on myös perusoikeudet ja oikeus yksityisyyteen perusoikeuskirjan artiklan kahdeksan mukaan. Nämä ovat asioita, joista suurella yleisöllä ei ole juurikaan tietoa, joista ei ole etukäteen juurikaan keskusteltu, usein ei edes tiedetä, että Euroopan unionin jokin tuomioistuin olisi pyytänyt ennakkoratkaisua Euroopan tuomioistuimelta, mutta yleensä tällaisilla sisä, sisällöillä on nyt vaikutus samantyyppisiin päätöksiin koskien tietojen siirtoa kolmansiin maihin. Niin, että samaa oikeudellista järkeilyä käyttäen päästään samaan tulokseen, eli neuvoston asianmukainen päätös sitten kumottaisiin tai mistä onkaan kysymys. Haluaisin tietää, mitä komissio arvioi, kuinka tämä tuomio tulee järjestelmästi vaikuttamaan perusoikeuksien suojaan ja eurooppalaisten yksityisyyden suojaan. Thank you, Juan Fernando. And next. Kiitos Juan Fernando. Seuraavana Ana Gomez, ole hyvä. Well, uh, after um, having participated... Sen jälkeen kun Osallistuin seminaariin EUn Yhdysvaltain valtuukunnan järjestämänä jo useampia vuosia sitten. Aiheena oli tietosuoja ja ymmärsin, että ei ole minkäänlaista tietosuojaa Yhdysvalloissa. Ei tämä liity NSAhan. vaan epävarmuuteen, tietynlaiseen epävarmuuteen tietosuojassa. Kuka tahansa Yhdysvalloissa voi luoda jonkinlaisen tietokannan ja sitten myydä tiedot. Kuulimme jopa kongressin työntekijää, aiempaa työntekijää, joka oli perustanut yrityksen, perustanut tällaisen tietokannan ja myynyt sitten tietoja yrityksille. Echelon tapaus ei oikeastaan ole opettanut meitä ollenkaan jatkoa ajatellen. Nyt kun ajattelemme tuomioistuimen päätöstä, niin mitä komissio oikein tekee? Kyseessähän oli komission päätös, joka on tässä Safe Harbor-sopimuksen pohjana ja oli jo sitä vuonna 2000. Ymmärsin, että herra Morio sanoi, että Asia on oikeastaan kansallisten tietosuojaviranomaisten vastuulla, mutta monet jäsenvaltiot eivät voisi vähempää välittää siitä, mitä tietosuojaviranomaiset sanovat. Komissio varmaankin on yhteydessä kansallisen tietosuojaviranomaisiin, jotta todella varmistetaan se, että tuomioistuimen päätöstä noudatetaan. Kun ajattelen omaa kotimaatani Portugalia, niin kysyin tietosuojaviranomaisilta, tehdäänkö siellä jotakin. Kyllä, varoitellaan äh, seurauksista, joita tällä päätöksellä voi olla. He eivät kuitenkaan äh, kiellä yrityksiä toimimasta toisin. Sain listan 125 yrityksestä. Siellä on lähinnä lääkeyrityksiä, kosmetiikka-alan yrityksiä, siellä on myös pörssi, eh, Louis Vuitton Portugal, siellä on myös eh, matkapuhelinyrityksiä ja niin edelleen. Nämä yritykset on tunnistettu sitten vuoden 2010 sen jälkeen, kun eh, sähköistä tiedonsiirtoa on käytetty. Muita yrityksiä ei ole kuitenkaan huomioitu tätä edeltävältä kaudelta. Tämä on siis Portugalin tilanne. Olettaisin, että meillä tietosuojaviranomainen yrittää tehdä parhaansa, mutta käytännössä luulen, että mikään ei ole oikeastaan muuttunut. Yrityksiä on siis varoitettu tästä tuomioistuimen päätöksestä ja siinä oikeastaan kaikki. Kysymykseni onkin, että mitä komissio tekee, jotta varmistetaan, että kansalliset tietosuoja viranomaiset ja hallitukset todella toteuttavat Safe Harbor-päätöstä ja sen vaatimuksia. Kollegat totesivat, että tämän aiheen tulisi olla todella tärkeässä asemassa esityslistalla kongressin kollegoiden kanssa. Eihän tätä hoideta sillä tavalla, että luotetaan vain neuvostoon ja komissioon. Thank you very much. Just checking there are no other members. Kiitoksia. Mahtako olla vielä muita jäseniä, jotka haluaisivat puheenvuoron? Ei näytä. Haluaisin muistuttaa kollegoita aikataulusta. Jourovan tapasimme 26. lokakuuta ja hän sanoi, että hän palaisi 10. tammikuuta. Niin 10. tammikuuta. Ei, minulla on tässä vähän ilkka mennyt, saa vähän vaikeuksia, mutta todella 10. tammikuuta hän olisi tulossa – Ja haluamme vastauksia siitä, miten USA on sanonut, ja hän voisi päivittää neuvotteluiden tilaa. Mutta todella on tärkeää saada nopea edistymistä. Kollegat ovat skeptisiä sen suhteen, mitä tässä voidaan saada aikaan ennen määräaikaa ja mitä todella tulemme kuulemaan 10. tammikuuta ennen tätä määräaikaa, joka on todella vakavasti otettava niin kyseessä, kyseessä on siis 10. joulukuuta, ei 10. tammikuuta. Pahoittelen todella. Mm, puheenjohtajana sanoi me jo kaksi kertaa väärin. Niin, nämä asiat ovat tärkeitä. Nämä monet ovat samantapaisia ongelmia. Olkaa So, thank you very much for, for your question. Kiitos kysymyksestänne. Täytyy tunnustaa, että kun kuuntelin nyt teitä, niin kysyin itseltäänikin, että mitkä ovat todelliset näkemyserot, kun ajattelemme varsinaista substanssia tässä kysymyksessä. Yritän nyt vastata useisiin kysymyksiin. Lähtisin liikkeelle kysymyksestä, joka liittyi eh, siihen, hoidetaanko asia poliittisella vai hallinnollisella tasolla. Kun tämä tuomio saatiin tuomioistuimesta, niin välittömästi hallinnon tasolla Rova Mihu siis oli tässä toimessa hallinnollisesti toimimme ja totesimme amerikkalaisille, että nyt tilanne on aivan täysin muuttunut. Tästä syystä komission ja sen Jourovaa sai komission mandaatin ja meni Washingtoniin kaksi viikkoa sitten. Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että ei käydä teknokraattisia hallinnollisia keskusteluja pelkästään. Mehän olemme neuvotelleet amerikkalaisten kanssa kaksi vuotta. He todellakin ovat täysin tietoisia siitä, että tämä kysymys on nyt poliittinen kysymys. Lopez Aguilar totesi, että Kyse on nyt oikeusvaltion periaatteista ja sääntöjen noudattamisesta. Me olemme täysin tietoisia tästä tilanteesta. En tiedä, tyydyttävätkö nämä johtopäätökset teitä vai eivät, mutta sanon, että olemme todella täysin tietoisia tilanteesta. Ja haluan vastata näihin kysymyksiin mahdollisimman konkreettisesti. Lähtisin liikkeelle edustaja Bossin kysymyksestä. Kysymyshän kuului, ovatko amerikkalaiset tietoisia siitä, että kaikki nyt muuttuu? Vastaan tähän, että kyllä, he ovat vakuuttuneita, he ovat tietoisia siitä, että ne taloudelliset intressit, jotka meitä yhdistävät, ovat nyt aivan uudella pohjalla neuvoteltavina tämän SREMS-päätöksen jälkeen. Minun vaikutelmani ja kollega oli Washingtonissa paikalla, hän korjaa, jos olen väärässä. Minulla on se käsitys, että hallinnollisen tason työ on varsin tiukkaa. Kun ajatellaan valkoista taloa ja kauppaministeriötä, niin siellä on ymmärretty poliittinen ongelma. Haluan sanoa tämän aivan selkeästi. Komission sen Jourovaa on aivan taipumaton tässä asiassa. Me teemme kaikkemme, jotta saamme sopimuksen ennen tammikuun loppua. Komission jäsen Jourova vahvistaa tämän teille puheenjohtaja kymmenen päivän sisällä nyt. Tästä tammikuun loppuun saakka meillä on aikaa olla kaikilla tasoilla yhteydessä amerikkalaisiin. Olemme täällä yhteydessä Washingtonissa ja meillä on myös Lontoon kokous tässä näiden tapaamisten välillä. Halusin selittää tätä suurta periaatetta oikeastaan jo alustuspuheenvuorossani. Kun neuvottelemme amerikkalaisten kanssa, niin haluamme tehdä selväksi sen, että SEMS-päätöksen jälkeen tilanne ei ole ennallaan, vaan nyt on saatava selkeitä sitoumuksia, jotka todella ovat sitovia sitoumuksia siitä, miten amerikkalaiset aikovat meidän tietosuojajärjestelmämme kunnioittaa Käymme tiukkoja neuvotteluja heidän kanssaan. Kyse on siitä, että kenellä tahansa luonnollisella tai kaupallisella henkilöllä on oikeus tietosuojaan. Ja me nyt keskustelemme siitä, että silloin kun kyseessä on kansallinen turvallisuus, Lopes Akiar viittasi myös perusoikeuksiin, Toimien täytyy olla aina suhteellisia silloin, kun ne ovat todella tarpeellisia ja vaadimme amerikkalaiselta tällaista ex post-arviointijärjestelmää. Me olemme tietoisia siitä, että meidän lähtökohtanamme ovat ne ehdot, joiden pohjalta sopimukseen pyrimme. Alustuksessani selitin, että ensinnäkin tarvitaan henkilökuntaa, komission sen Jourovaa on luvannut täysin avoimuuden, hän tulee vieraksenne tänne ja me olemme totta kai teidän edessänne vastuussa viime kädessä näistä kysymyksistä, eli te olette antaneet meille neuvottelumandaatin. Ja sitten muut kysymykset. Edustajat Vos ja Gomez. Kun ajattelemme kansallisten tietosuojaviranomaisten roolia, meillähän on direktiivi, joka määrittelee artiklan 29 työ ryhmä ja myös komission toimivaltuudet tässä kysymyksessä. Me teemme heidän kanssansa yhteistyötä SREMS-päätöksen pohjalta, jotta meidän tietomme ovat todella suojassa ja voimme tämä myös kansallisten viranomaisten taholta taata. Kyse on nimenomaan siitä, mitkä yritykset tällä listalla on ja keskustelua näiden kanssa jatketaan. Toivon todella, että pääsemme sopimukseen, mutta voin todeta sen, että sopimukseen, sopimusta ei tehdä silloin, jos se ei täytä meidän korkeita standardiamme. Nyt tämä SREMS-päätös johtaa siihen, että tämän sopimuksen hinta on vielä korkeampi En tiedä, jäikö vielä joku oleellinen kysymys vastaamatta. Nythän kyse ei ole vielä konkreettisista vastauksista, paitsi voin sanoa se, että me olemme tietoisia kaikista ongelmista ja kyse on myös siitä, että nyt Yhdysvaltain politiikassa on ymmärretty, että Schrems-päätöksen jälkeen tilanne on muuttunut. Tarkoittaako tämä sitä, että me sitten voitamme tämän hienosti? En tiedä teemme kaiken mahdollisen, jotta tuloksiin päästään ja edustaja Sippel joulukuun loppuun mennessä tuloksia vielä ei saada, pikemminkin tammikuun loppuun on määräaika. Puistaa. Miten tämä vaikuttaa sitten näihin muihin ehdotuksiin, joista neuvotellaan? Niin kuin äh, Lopet Hakilar tästä kysyi, me teemme asian osalta työtä ja olemme hyvin tietoisia siitä, että tällä on vaikutuksia muihin asioihin, mutta luotamme myös siihen, millaiset neuvottelun pohjat meillä tässä on. Ja toivomme, että pääsemme mahdollisimman hyvin ratkaisuihin ja lopputuloksiin, mutta meitä on kaksi osapuolta. On tärkeää, että meillä on yhtenäinen rintai, Euroopassa niin, että voimme vakuuttaa amerikkalaiset siitä, että yhteinen intressimme on se, että saamme hyvän safe harbor-järjestelmän. On saatava kunnon päätös aikaisemmin. Um, Kiitoksia. Ymmärrän, että kollegat haluaisivat vielä palata tähän asiaan ja esittää kysymyksiä. Valitettavasti meidän on kuitenkin mentävä eteenpäin esityslistalla, koska olemme jonkun verran jäljessä. Meillä on vielä kokous 10. päivä joulukuuta, kun komission jäsen tulee paikalle. Olen kyllä tietoinen siitä, että täällä olisi paljon kysymyksiä vielä. Tämä on vaikea asia, mutta hyvät kollegat, pitäkää kysymyksenne tallessa 10. päivän asti, kun komission jäsen tulee tänne. Sitten tietenkin ollaan jo lähellä määräaikaa. Suuret kiitokset komissiolle tästä esityksestä. Kiitoksia pääjohtaja Fonseca Morillo. Näemme sitten komission jäsenen 10. päivä. No niin, sitten menemme keskusteluun muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston pääjohtajan kanssa. Haluaisin lyhyesti kertoa asiasta, niin kun hän tulee paikalle. Kyseessä on EUn yhteistyö Turkin kanssa turvapaikka- ja maahanmuutto asioissa ja EUn ulkorajavalvonnasta. Tähän liittyy myös sunnuntainen valtionhallitusten päämiesten kokouskoordinaattorit halusivat käydä keskustelua EU ja Turkin asiasta. Tämä asia voi vaikuttaa Libe-valiokunnan vastuutehtävien turvapaikka, maahanmuutto ja viisumipolitiikka asioissa. Viime lokakuussa komissio julkaisi ensimmäisen edistyskertomuksen Turkin kanssa koskien viisumin vapauttamisen ohjelman toteuttamista. Libeen valiokunnassa on myös puhuttu tästä jouluku- heinäkuisesta EU-Turkki-kokouksesta. Viime sunnuntaina 28. No, marraskuuta valtioiden ja hallitusten johtajat kokoontuvat asiasta keskustelemaan, niin komissiosta on paikalla herra Ryte. Anna teille puheenvuoron. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tämä on vähän kalentereiden sattumaa nyt, että olen täällä tänään. Minun oli tarkoitus käydä aikaisemmin kertomassa Turkin tilanteesta. Ja nyt tulenkin juuri huppukokouksen jälkeen. Hyvä ajoitus. Luvallanne ehkä voisin vähän laaja-alaisesti kertoa siitä, miten päästiin tähän historialliseen huippukokoukseen Turkin ja EUn 28 jäsenvaltion huippukokoukseen. Me olemme tehneet työtä Turkin kanssa. Erityisesti varapuheenjohtaja Timmermans on tehnyt työtä, jotta saataisiin kehiteltyä yhteisiä toimintasuunnitelmia – siirtolaisuuden hallinnoinnin osalta. Tämä työ lähti liikkeelle lokakuun alusta. Tavoitteena oli pyrkiä tekemään Turkin kanssa yhteistyötä, jotta voitaisiin katsoa, miten päästäisiin tilanteeseen, jossa pystyttäisiin siirtolaisvirtoja hallinnoimaan paremmin. Miten voitaisiin estää laajalle levinnyt salakuljetus – mutta samalla katso, miten voisimme tehdä paremmin yhteistyötä, läheisempää yhteistyötä Turkin kanssa siirtolaisuuskysymyksissä. Tämä johti EUn Turkin yhteiseen toimintasuunnitelmaan, josta sovittiin 15. lokakuuta. Ja tässä yhteisessä toimintasuunnitelmassa sovittiin useista kohdista, joiden pohjalta tehdään yhteistyötä Turkin kanssa. Monenlaisia pyyntöjä oli molemmin puolin, myös Turkin puolelta. Jos teille sopii, esitän ihan lyhyen yhteenvedon Turkin pyynnöistä. Ensinnäkin paljon säännönmukaisempia tapaamisia EUn Turkin huippukokoustasolla – toisaalta nopeampaa viisumivapautusprosessia, kolmanneksi edistystä jäsenyysneuvotteluissa ja neljänneksi lisärahoitusta, jotta voidaan tukea Turkin tekemää työtä, joka liittyy niiden siirtolaisten auttamiseen, jotka ovat Turkkiin tulleet. tästä toimintasuunnitelmasta sovittiin. Hallitusten maiden pääjohtajat lokakuussa sopivat tästä 15. lokakuuta. Tämän päivän mennessä on ollut monia kokouksia Turkin viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin nähdä, miten nämä toimet voitaisiin ja minkälaisella aikataululla toteuttaa. Ja periaatteessa me vakuu ehdotamme, että tämä on vastavuoroinen sitoutuminen. Teemme siis yhteistyötä. Eilinen huippukokous käsittääkseni mahdollisti sen, että saimme sovittua siitä, miten toimintasuunnitelmaa toteutetaan ensinnäkin, mutta samalla sovittiin monista muista seikoista. Uskoakseni se, miten useat ihmiset ovat kuvailleet tätä tilannetta, että EUn Turkin suhteet saavat nyt lisävauhtia. Tämä on varmasti paras tapa kuvailla tilannetta. Vaikutuksena on se, että oletamme Turkin vahvemmin taisteleman rikollisia ihmissalakuljettajien vastaan. On huolehdittava siitä, että on vähemmän sääntöjen vastaisia siirtolaisten lähtöjä sieltä. Ne määräykset, jotka ovat voimassa, on saatava paremmin täytäntöön ja lisäksi on monia toimia, joilla mahdollistetaan syrjäläisten pakolaisten parempi integroituminen. Sellaisten, jotka ovat Turkissa väliaikaisen suojelun kohteena – että nämä ihmiset pääsevät mukaan vaikuttamaan Turkin talouteen. Koulutusta on tarkoitus parantaa mahdollisuuksien mukaan, että syyrialaisperheiden lapset pääsevät kouluun. Kuten aikaisemmin jo sanoin, toiveita oli muutamia Turkin puolella myös. Yksi totta kai liittyy tällaisen pakolaiskeskuksiin ja EU on sitoutunut mobilisoimaan aluksi kolme miljardia euroa tällaisen keskuksen, joten kyse ei ole siitä, että maksetaan Turkin viranomaisille tai yhteistyöstä Turkin kanssa, vaan autetaan pakolaisia mahdollisuuksien mukaan, niitä pakolaisia, jotka ovat Turkissa jo. Lisäksi on sovittu huippukokouksista, EUn Turkin välisistä huippukokouksista. Lähemmin tästä toimintamallista on sovittava tapauskohtaisesti. Kaksi kertaa vuodessa tällaiset kokoukset lisäksi korkean tason siirtolaisuus, vuoropuhelu, komission tai ministeriöiden tasolla. Tämä tukeutuu toimintaohjelmaan tämä ajatus ja muita korkean tason tapaamisia kokouksia myös poliittisen vuoropuhelun käymiseen, samoin kuin energiakysymysten käsittelyyn. Yhtenä esimerkkinä vain energia. Kolmanneksi. Jo joulukuun puolessa välissä Hallitusten välinen konferenssi avaa luvun 17. Lisäksi on sitouduttu useiden muiden lukujen avaamiseen neuvotteluissa, mutta monissa näissä luvuissa on kyse hyvin monimutkaisista yksityiskohtaisista prosesseista, jotka on käytävä läpi ajatellen koko yhteisöjen lainsäädäntö. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä laa, josta olette vastuussa, niin tämä on edellisen screeningin jälkeen muuttunut aivan täysin, joten tässä on melko monimutkaisesta prosessista kyse, kun puhutaan yhteisen lainsäädännöstä ja sen screenaamisesta. Tähän liittyy myös tämän valiokunnan asiat, mukaan lukien luvut 23 ja 24 tavoitteena myös se, että mahdollisesti avataan luvut, mutta jäsenvaltiot eivät ole ottaneet tähän vielä kantaa, mutta että mahdollisesti aloitettaisiin keväällä 2016 viimeisenä, mutta ei vähimmäisenä asiana. Se liittyy tähän valiokuntaan Avram Mapolusin asioihin ja Home pääosastoon myös visumivapautusprosessin nopeuttaminen. Tiukkaa keskustelua käytiin koska tietyltä osin oltiin ehkä sitä mieltä, että voitaisiin vain päättää päivämäärästä poliittisesti. Meidän piti hyvin selvästi esittää, että jotta voidaan liikahtaa visumivapautuksen suuntaan, on monia vaatimuksia, jotka on täytettävä. Meillä on tiekartta, joka liittyy visumivapauteen – Siinä on useita kohtia, jotka on täytäntöön pantama viisumivapauden toteutumiseksi ja hyvin nopeasti lähipäivien aikana jopa keskustellaan siitä, minkä tyyppisiä tekijöitä sinne voidaan ottaa mukaan. Tiedämme esimerkiksi, että paljon on luonnosteltu lainsäädäntöä. Sitä on valmisteltu vaatimusten mukaan, mutta oli odotettava uutta parlamenttia ja monista asioista ei voida päästä ainoastaan hallitusten, hallituksen päätöksillä, joten monet asiat vaikuttavat tähän viisumivapautuksen suuntaan. Tehdään työtä, aikataulun ajatellaan ensi vuoden loppupuolta. Jossain on puhuttu jopa lokakuusta 2016 neuvoston päätelmissä mutta on ihan selvää, että tämä on riippuvaista kaikki siitä, miten vastataan visumivapautustiekartan vaatimuksiin. Minusta tuntuu, että niin ja totta kai prosessi tarkoittaisi sitä, että tehdään ehdotus tietenkin muodollisesti oikealla tapaa. Yhteislainsäätäjien pitäisi ehdotukseen tutustua, ei tähän tätä toisella tapaa voitaisikaan hoitaa. Joten minusta tuntuu, että viime viikkojen aikana olemme tehneet paljon työtä. Työtä on tehty, jotta voitaisiin kehitellä suhteita Turkin suuntaan, saada niihin uutta vauhtia ja myös pyrkiä huolehtimaan siitä, että siirtolaisvirtoja hallinnoidaan paremmin. Tiedätte, että noin 600 000 tulijaa on ollut viime kuukausien aikana tullut ihmisiä Kreikan saarille, eli kun lähdettiin liikkeelle, keskityttiin paljon enemmän libyalaisiin, jotka saapuvat Italiaan. Ehkä tämä on ainoastaan yksi luku pitkiä, pitkiä neuvotteluita, jotka liittyvät siirtolaisvirtoihin, mutta tässä on varmasti mahdollisuus pääsä, päästä konsensus lähestymistapaan ja ajatuksen taakan jaosta. Turkkiin on tullut yli kaksi miljoonaa syyrialaista pakolaista. Turkin tietojen mukaan 8 miljardia dollaria on käytetty näiden pakolaisten vastaanottamiseen. Paine jatkuu Syyriassa painetaan edelleen, ja tämä johtaa siihen, että lisää tulijoita on varmasti luvassa. Meidän on todella tarkkaan katsottava, mitä teemme tässä kysymyksessä. Siksi viitataan vankasti myös järjestelyihin, joita on nyt kansallisesti EUn osalta siihen, miten pakolaiset jaetaan. Ja tämä liittyy myös kaiken kaikkiaan niihin keskusteluihin, joita käydään siitä, että suosittaa rajoitettaisiin laillista maahanmuuttoa laittoman sijaan. Puheenjohtaja pyrin puhumaan lyhyesti. Kuitenkin ehkä puhuin liian pitkään, mutta varmasti keskustelua on luvassa, joten jätän sille nyt vähän aikaa. Kiitos. Um, Kiitoksia. Tämä on todella tärkeä asia. Ja kuten eh, sanoitte, ajoitus oli aivan täydellinen, kun päämiehet juuri tappasivat sunnuntaina. Tämä asia on jäsenille kiinnostava monista syistä. Melkein kaikki paikalla olevat jäsenet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Koordinaattorit pyysivät tätä erityisesti ja olen oikein iloinen siitä, että meillä on nyt todella hyvä ajoitus sunnuntain jälkeen. Anna puheenvuoron koordinaattorille ensin ja sen jälkeen muille jäsenille, jotka ovat puheenvuoroa pyytäneet ja todella käytämme tähän mahdollisimman paljon aikaa. Mikäli jäsenet voisivat pitäytyä kahden minuutin puheaikoihin, niin siitä olisi kyllä apua. Aloitamme Birgit Sippelillä. Olkaa hyvä. After this meeting. Kiitos. Turkkikokouksen jälkeen on paljon avoimia kysymyksiä. Jäsenvaltioiden panoksetkin ovat vielä avoimia. Miten rahoitetaan HNCR, entäpä tämä Afrikan erikoisrahasto ja sitten yhteisten rajojen valvonta on myös kysymys, joka liittyy jäsenvaltioihin. Mistä kolme miljardia euroa otetaan? Mistä nämä rahat tulevat? Ja toinen kysymys. Olen väsynyt kuulemaan jatkuvasti siitä, kuinka paljon Turkki tekee pakolaiskriisin hoitamiseksi. Kun ajatellaan kansalaisten määrää ja taloudellista tilannetta, niin minusta Libanonin taakka on paljon suurempi kuin Turkin taakka, ja kuitenkin aina puhutaan vain Turkista. Kun totesitte, että rahat tulisi käyttää kouluihin, asuntoolojen parantamiseen ja niin edelleen, milloin tämä kaikki toteutetaan? Suurin osa syyrialaista, syyrialaista pakolaista ei elä äh, leireillä, vaan kaupungeissa Turkissa. Miten voidaan toimia niin, että apu organisoidaan todella pakolaisten hyödyksi? Turkki Turkki huolehtisivat rajoistaan niin, että pakolaiset eivät tulisi enää Eurooppaan. He ottavat myös takaisin pakolaisia, joita on siis yli kaksi miljoonaa, mutta en ole kuullut mitään konkreettista uudelleen sijoituksesta, palautuksesta. Mitä tällä saralla tapahtuu? Olen myös tällä välin kuullut, että syyrialaiset pakolaiset eivät saa turvapaikkaa Turkista. Tämä ei olisi näissä olosuhteissa mahdollista. Sitten olemme kuulleet neuvottelulukujen eh, avaamisesta jäsenyyttä silmällä pitäen. Minun poliittinen puolueeni on aina ollut sitä mieltä, että Turkista tulisi tulla EUn jäsen, mutta nyt Erdoganin olosuhteissa en näe tällaista vaihtoehtoa näköpiirissä. Olisi ollut parempi todeta, että ensin Turkki toteuttaisi muutoksia peruttaisi omia lainsäädäntömuutoksia ja sen jälkeen voitaisiin avata uusia neuvottelulukuja. Turkki ei ole hyvä maa kurdeille, journalisteille, lakimiehille ja muille, jotka ovat hieman kriittisiä suhtautumisessaan. Eli meiltä hieman enemmän ennakkoehtoja ennen kuin käynnistetään ja avataan näitä tiettyjä neuvottelulukia. Se minusta tästä puuttuu. Uh, Kiitoksia. Pyydän todella pitämään puheajan kahdessa minuutissa. Kiitoksia tästä. Seuraavana edustaja Stevens. Elka. Ja, dankjewel voorzitter. En Kiitos paljon puheenjohtaja kollegat. Puhun ihan lyhyesti. Turkkiin liittyen järjestelmänen pakolaisten pushback Turkkiin. Ja sitten halutaan pitää heitä turkkilaisissa leireissä. Siellä voidaan esittää hakemus pakolaisasemasta. Näin ei pitäisi ylläpitää tätä niin kauan kun ei ole täytetty eurooppalaista kiintiötä. Näin voidaan toimia NVN mukaan myös, koska on tärkeää, ettei ketään enää huku merillä ja että hakemukset voidaan kunnolla jättää. Eilen hyväksyttiin muodollisesti toiminta ohjelma. Kolme miljardia syyrialaisten pakolaisten vastaanottamiseen on siellä mukana. Kaikki suunnitelmat ovat tuossa toimintaohjelmassa mukana. Muun muassa tämä vastaanottaminen ja pushback-toimet. Vastapainoksi halutaan viisumi vapautta. No joskus tällainen hinta voi olla liian kova maksettavaksi. Kiitos. Thank you. Uh, next is Judith Sargentini, please. Kiitoksia sitten Judith Sargentini. Ja Cecilia, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Oh, I'm so sorry. Um, please go ahead, Cecilia. It's my Thank error. you. Thank you very much. Ole hyvä, Cecilia. I just, maybe I misunderstood. Kiitos. Kenties ymmärsin väärin puheenjohtajan, kun sanoit, että koordinaattorit saisivat ensin puheenvuoron. Paljon on jo todettu kollegoiden puheenvuoroissa. Sippelkin mainitsi rahan. Minä olen täysin tietoinen siitä, että joulu lähestyy ja lahjatoivelistoja laaditaan, mutta mistä ihmeestä nämä kolme miljardia oikein otetaan? Olisi mukava tietää. Mistä tämä menoerä otetaan? Haluaisin myös tietää, pitääkö paikkansa, niin kuin joissakin kansainvälisissä lehdissä kerrottiin, että, että luku 17 äh, liittyen talouskysymyksiin avattaisiin Turkin kanssa, kyllä vai ei? Ja sitten viisumivapautusjärjestely 2016 loppuun mennessä. Tämäkin voidaan luokitella jonkinlaiseksi toiveeksi lahja toivelistalla. listalla sitten demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistaminen. Turkki kyllä aika lailla tarvitsisi tässä parannusta. Kaikki korostavat sitä, miten tärkeää on toteuttaa maan uudistuksia esimerkiksi oikeuslaitoksessa. Mitä teillä on tästä kerrottavaa? Sekin on meille tärkeä aihe. Kun otamme huomioon sen, että Erdogan on poliittisia vastustajiaan hiljan pyrkinyt hiljentämään, tämä on meille suuri huoli. Onko aiheeseen puututtu vai onko taas niin, että yritämme maksaa heidät hiljaisiksi tai oikeastaan maksaa omasta huonosta omasta tunnostamme. Jos vain katsomme pakolaiskysymystä, niin Libanonissa joka kolmas ihminen on siellä pakolainen Syyriasta. Aivan minimaa, jossa puolitoista miljoonaa ihmistä on Syyrian pakolaisia. Jos kyse on pakolaisesta, niin Kyllä jotakin tulisi tehdä Libanonissa, joka on paljon haurampi maa tällä hetkellä. Onko tähän puututtu tai puututaanko siihen? Thank you, Cecilia. My apologies, that was my error. Niin, kiitoksia. Anteeksi vain tästä omasta virheestäni, kun en huomannut antaa puheenvuoro Cecilialle. Nyt menemme eteenpäin ja edustaja Mussolini saa puheen. Äh, Judith, anteeksi vaan puheenjohtaja Korvia. Judith saa puheenvuoron. Sorry, my apologies. Um, Pahoittelen todella. Judith Sargentin ja tämän jälkeen edustaja Vergia. Ei, ensin Vergia ja sen jälkeen Sargentini. Tämä ei ole minun päiväni. Grazie, madame Sargentini. No ei se nyt paljon haittaa, jos Sargentini minua ennen puhuu. Ei näillä nyt niin suurta merkitystä ole. Haluaisin aivan aluksi todeta, että samalla kun Brysselissä pidettiin EU- ja Turkki-huippukokousta, Tairarsi murhattiin. Tapasin hänet kolme viikkoa sitten. Hän on tärkeä ihmis, hän oli merkittävä ihmisoikeustaistelija. Emmekä voi vaieta tämän tyyppisten murhien edessä. Meidän on tuotava totuus esille näiden iskujen ja murhien kohdalla Turkissa. Ja tarkoitan tässä erityisesti viimeisiä iskuja Ankarassa. Turkin kanssa suhteet ovat monimutkaisia siellä. Ihmisoikeus on tilanne on kiristynyt, vapaus heikentynyt. On muistettava Venäjällä, venäläinen lentokone uskoja Daesh ja nämä reitit, joita kautta Daesh voi saada varoja itselleen. Pohdin sitä, että Erdoganin oma vävy juuri nimitettiin energiaministeriksi Minulla no, on täällä muutamia aivan erityisen omituisia asioita, kun ajatellaan pakolaisten tulemista. Mehän olemme todellakin keskittyneitä tähän libya Italia virtaan ja sanottiin, että Libyasta puuttuu valtio. Nyt meillä on kolme kertaa enemmän tänne saapuvia ihmisiä. He tulevat Turkin kanssa. Kyllä Turkissa sentään valtio on. Mitä siis äh, tapahtuu, mistä on kysymys? Miksi nämä tuhannet äh, pakolaiset, jotka otetaan niin hyvin vastaan Turkissa, mm, tulevat nyt massiivisesti Euroopan maihin? Minulle tämä on merkittävä kysymys ja ihmettelen, että emme hiukan työstäisi tätä asiaa. Minulla on ehkä pieni aavistus siitä, mikä vastaus saattaisi olla. Sitten kansalaisjärjestöt äh, Human Rights Watch muun muassa ja Amnesty International ovat todenneet, että on useita useita käännytystapauksia Turkissa syrjäläisiä palautettu Syyriaan. Meidän olisi tätäkin pohdittava ja pohdittava myös sitä, mitä kaikkea hyvää Turkki on tehnyt pakolaisten puolesta. Thank you, and thank you to everyone for sticking. Kiitoksia ja kiitoksia puheenajoista pysymisessä. Judith Sargentini seuraavana. Yeah. Uh, uh, I actually think... Kiitos puheenjohtaja. Birgit Sippel sanoi hyvin pitkälti samoja asioita, joita minä olisin halunnut sanoa. Haluaisin onnitella Euroopan komissiota siitä, että päivitätte tietoja siitä, mitkä jäsenvaltiot ovat nyt maksaneet jo osuutensa äh, UNHCRn äh, elintarvikeohjelman, Afrikan erikoisrahastoon ja kuka on pitänyt kiinni sitoumuksestaan uudelleen sijoittamisten osalta. Minä tutkin näitä tietoja joka päivä, mutta ei se silti lisää luottamusta tähän järjestelmään. Toki lukuihin luottamus lisääntyy, mutta järjestelmän toimivuuteen ei niinkään. Olen nyt aika hämillä, niin minkälainen sopimus nyt teidän on saatu aikaan? Uudelleen sijoittaminen, viisumivapautukset, ne, niistä on keskusteltu vuosia sitten tässä talossa ja sovimme eh, siitä, että eh, kuinka tässä toimitaan. No sitten kolme miljardia, me haluamme tietää, mistä nämä rahat tulevat ja mihin nämä rahat käytetään. Jos ajattelen kahta miljoonaa pakolaista ja kolmea miljardia euroa, niin ei se ole niinkään suuri summa verrattuna siihen 1,8 koko muulle Afrikalle. Minusta tasapaino ei tässä ole aivan oikeanlainen, mutta summa sinällään ei ole kovinkaan suuri. Puhun nyt väärälle henkilölle, koska te edustatte komissiota, mutta monet tässä talossa pelkäävät sitä, että Turkin kanssa tehdään tällainen pakettiratkaisu, mutta emme oikeastaan voi olla varmoja siitä, kuka edut saa eivät ainakaan pakolaiset, se nyt on varmaa. Thank you, Judith. Next. Kiitos Judith. Seuraavan edustaja Koran. Si, grazie, Presidente. Korao. Kiitoksia puheenjohtaja. Viisi vuotta sitten herran nimeltä Gaddafi pyysi viisi miljardia ratkaistakseen maahanmuutto-ongelmat Libyassa. Euroopan parlamentti vastasi ei, koska Gaddafi ei taannut tiettyjä oikeuksia näille maahanmuuttajille. Nyt on yksinkertainen kysymys komissiolle. Millaisia takeita oikeuksien osalta Erdogan voi antaa? Kaikkia kansalaisoikeuksia on nyt rikottu Turkissa. Täällä mainittiin kaksi päivää sitten tapettu kurdi asianajaja, mutta täällä on paljon mielenosoittajien tukahduttamista ja ihmisoikeuksien puolustajien häirintää. Viime vuosina noin 9 miljardia on annettu Turkille liittymistä edeltävänä apuna e, niin, että se pääsisi tässä eteenpäin. Minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, että e, oikeuksien tilanne ei ole Turkissa parantunut. Me olemme varmoja siitä, että Erdogan on erittäin hyvä pelaamaan kaksinaispeliä. Hän ei anna mitään takeita millekään, niin luultavasti hän todella pelaa monilla korpeilla ja jotkut pelipöydät ovat aika vaarallisiakin. Haluaisin kysyäkin nyt komissiota, mitä takeita meillä on sille, että nämä kolme miljardia, jotka eivät ole tietenkään edes riittäviä, kun ajatellaan niitä ihmismääriä, mutta kyllä kuitenkin kyseessä on paljon rahaa ja meillä ei ole nyt minkään näköisiä takeita sille, että niistä on jotakin hyötyä. Ainoastaan vain näin voidaan ikään kuin sysättää tämä ongelma maton alle ja teeskennellä, että olemme nyt tehneet jotakin. Thank you very much. Next is... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Mussolini. Kiitoksia puheenjohtaja Ajattelin, että tänään kuulisimme, että loppujen lopuksi on päästy seuraavan sopimuksen. Turkin pitäisi antaa Euroopan unionille kolme miljardia euroa, jotta Euroopan unioni suostuisi tähän viisumivapautukseen. Kuinka tässä nyt näin kävi? Emme me voi olla ottamatta huomioon sitä, mitä täällä on tapahtunut. Täällähän on tämä asianajan murha ja lentokone ammuttiin alas ja sitten on hyvin selvä asia, mitä takeita meillä on. Me annamme varoja, mutta kuka valvoo? Turkin ja Syyrian välillä kulkee aseita, kuormautus vaikka kuinka. Minä Italiassa näin, kuinka siellä oli ihmisiä, jotka olivat ampuneet venäläisen koneen ala Luulin, että he olivat tur- terroristeja, mutta he olivatkin turkkilaisia. Minä todella vastustan tätä sopimusta. Um, ähm, Mr. Dupré, please. Mr. Dupré. Uh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Heti voin sanoa, että en suurestikaan luota herra Erdoganin ja olen eri mieltä hänen toteuttamastaan politiikasta. Hän pomittaa kurdeja ja he ovat ainoat, jotka vastustavat Daeshia ja sitten öljykuljetukset siellä kulkevat. Hän ei estä liikennettä Syyriaan ja voisi jatkaa tätä listaa. Minulla olisi kuitenkin kolme kysymystä. Ensinnäkin kolmesta miljardista. Lu, näistä luvuista minulla oli kokouksen jälkeen ihan viralliset tiedot. Sanottiin, että tämä maksaa kahdeksan miljardia Turkille nämä pakolaiset asiakirja, jonka toimititte meille, mainitsee 7 miljardia ja toisessa asiakirjassa oli 6 miljardia. Mikä arvio tässä nyt oikein on oikea? Aivan niin kuin Sippel ja muutkin sanoivat, ei siellä ole kahta ja puolta miljoonaa, vaan alle 500 000 leireillä on. Eli vähemmän kuin Jordaniassa ja Libanonissa. Hienoa, kolme miljardia. Kuinka monta kertaa kolme miljardia maksetaan? se sitoumus, joka on tehty, niin monelle kun vuodelle se ulottuu? No sitten toinen kysymys. Viisumivapautusjärjestelmä. Siinäkin on aika hienosti toimittu Turkin tasolta. Te itse totesitte, että edistystä vielä on saatava aikaan 70 äh, äh, asiassa ja kuitenkin tänään vuonna jo viisumit vapautetaan. Kun otamme huomioon Turkin tilanteen, niin sallinette kysymyksen. Eivät he ole pysäyttäneet pakolaisia, eivät he heitä pysäytä. Ja samaan aikaan sitten viisumit vapautetaan. Tässä avataan uusi ovi. Toki niitä, joita vainataan Turkissa, niin he ovat tervetulleita, mutta toivottavasti te olette tietoisia siitä, mitä olette tekemässä. Onko tässä kohteena ne turkkilaiset, jotka tulevat meille, vaikka ne, jotka tulevat äh, laittomasti, paitsi ne, jotka ovat saaneet sitten pakolaisvatuksen. Ja sitten neljäs ehdotus ja aivan henkilökohtainen näkemys. Te ehdotatte, että Turkki on tällainen äh, turvallinen maa. Kenelle? A- lakimiehille, journalisteille, kurdeilleko? Ennen kuin vakuutatte meidät siitä, että maa kuuluu turvallisten maiden listalle, niin miettikää uudelleen tämä asia. Thank you, Gerard. Um... Kiitos, Gerard. Sitten edustaja Jurek. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem zapytać o kwestię, o której... Kiitos, puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys. Yksi asia, joka on tullut ensimmäistä kertaa esiin, ei aikaisemmissa neuvoston kokouksissa, yhteistyö Turkin kanssa ihmiskaupan estämiseksi. Jotta voidaan siis yhdessä taistella niitä rikollisryhmiä vastaan, jotka syyllistyvät ihmiskauppaan. Tiedämme, että Egemerellä on asioita tapahtunut. Tämä asia on otettu esiin, mutta missä määrin on nyt jotain järjestelyitä jo toteutettu? Missä määrin Turkki tekee yhteistyötä poliisivoimien kanssa, jotka toimivat siis EUn jäsenvaltioiden poliisivoimien kanssa? Eli mitä on saatu aikaan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa ja taistelussa? mitä voidaan lyhyellä aikavälillä tehdä ja onkaan Sofia toimi sellainen, jota voitaisiin laajentaa laajemmalle eikä mereltä, ehkä mustalle merelle. Ja päästäänkö kolmanteen täytäntöpanon vaiheeseen? Sitten edustaja Guillaume. Kiitoksia. Kollegat ovat jo puhuneet monista asioista, joista halusin itsekin puhua. Haluaisin vielä korostaa ja puhua näistä liittymistä koskevien lukujen avaamisesta koskien oikeutta ja perusoikeuksia, kuten muutkin kollegat täällä totean, että on tapahtunut murhia, kaksi toimittajaa on vangittu ja heihin kohdistuu vakoilusyytteitä. Kyseessä on Komoritsin johtaja ja äh, Ankaren Gylin lehtien edustajia. Haluaisin tietää, ovatko nämä lukuja koskevat ehdot muuttuneet sen jälkeen, kun tästä viimeksi on puhuttu, vai onko tässä taas perinteinen linja kyseessä, kuinka tämä liittyy vuosikertomukseen koskee liittymisen tilaa, joka hiljattain julkaistiin ja joka ei ollut kovinkaan suosiollinen liittymisen osalta. Tähän pieni menette Turkkiin. Timmermanskin kävi siellä. Joskus äh, kuvaillaan tätä kyläelämää ja toisaalta saadaan tietoja, joiden mukaan kuvailu on hyvinkin erilainen ja että e, olosuhteet ovat hyvin surkeita koulutuksen ja terveyden osalta näillä leireillä. Sitten haluaisin kantaa tähän näistä kolmesta miljardista, no sitä en enää sano mitään. Ja kolmas asia on yhtä mitä Debreen kanssa siitä, mikä on Turkin vasta, vastaus, mikä on tämä tilanne turvallisena maana pidettyjen maiden listaan. Scott Keller, please. Seuraava Scott Keller. Thank you. Um, I actually just want to ask. Kiitos. Minulla olisi muutama kysymys vain mitä tulee uudelleen sijoittamiseen, ikävä, että mitään lukuja ole mainittu, ei edes sitoumusta tulevaa uudelleen sijoittamisohjelmaa varten. Nyt vaan puhutaan niistä sitoumuksista, joita on jo tehty 20 000 paikkaa muutamassa vuodessa. Missä mennään tämän 20 000 osalta? Voisitteko kertoa? Sitten tuntui siltä, että EU-Turki-huippukokouksen alla oli minun huippi huippukokous, jossa oli yhdeksän jäsenvaltiota. Mitkäkään nämä maat olivat? Voisitteko kertoa sen? Lisäksi on epäselvyyttä siitä, onko Turkki turvallinen lähtömaa vai turvallinen kolmas maa. Tämä on hyvin tärkeä, jos ajatellaan sitä, voidaanko syyriläisiä lähettää takaisin vai ajatellaanko, että Turkki on ainoastaan turvallinen lähti lähtömaa, kun ajatellaan lehdistön vapauksia, kodikysymystä ja niin edelleen. Tämä on ehkä kyseenalainen kysymys. vai koko komissio sanoa, että Turkki on turvallinen lähtömaa? Sitten um, a couple of questions. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kysymys ja kenties kommenttikin tämän parlamentin turkki Turkki-esittelinä. Mikä nyt on uutta, kun puhutaan jäsenyysneuvottelujen henkiin herättämisestä. Tietääkseni luvun 17 osalta vastustus jo poistettiin vuosi sitten ja viisumijärjestelyistä on puhuttu sitten vuoden 2013. Kriteerejä ei tingitty, eli mitkä on uutta, kun nämä neuvottelut nyt halutaan uudelleen äh, herättää henkiin? Tietääkseni Ranska eikä Kypros ole vetänyt pois vastustustaan neuvotteluluvuilta. Parlamentti ja komissio ovat aina kannattaneet sitä, että neuvottelulukuja avataan. Me olemme vastustaneet lukujen sulkemista eh, niin, että Turkki täyttäisi ehdot, mutta avaamista me olemme vastustaneet. No sitten eh, rajojen valvonta ilman uudelleen sijoittamista. Saksan lehdistössä tänään keskusteltiin siitä, että Saksa haluaisi 400 000 eh, pakolaisen uudelleen sijoittamisesta. Mikähän tämän keskustelun tilanne on? No sitten Kolmansien maiden kansalaiset ja äh, takaisinotto. Mehän tiedämme jo, mikä tilanne on Turkin kansalaisten osalta. Tässä kyse on kolmansien maiden kansalaisista. Onko kyse vain turvapaikanhakijoista, joita prosessoidaan Kreikassa? Vai jos esimerkiksi joku tulee äh, Turkista Alankomaihin ja hän ei saa turvapaikkaa, niin päteekö tämä takaisinottosopimus siinäkin tapauksessa? Miksi kahdenvälinen sopimus Kreikan ja Turkin välillä ei riitä? Nämä kysymykset riittävät minulle. Kiitos. Thank you very much. Thank you all Kiitoksia. Kiitän kaikkia kollegoita lyhyistä, tiiviistä puheenvuoroista. Seuraavana edustaja Vaden Hose. Dankeschön. Ich bitte Kiitos, puheenjohtaja. Periaatteessa mielestäni on järkevää neuvotella Turkin kanssa. Tärkeää on lähestyä rehaalipoliittisesti Tämän huippukokouksen tulos on pettymys. Oikeastaan paljon julkilausumia kannanottoja, mutta ei konkreettisempaa. Ihmisoikeuskysymys lisäksi. Itsin teloitus voidaan sanoa näin. Tämä on todella ennen kuulumaton teko. Tässä ei voida ainoastaan syytellä PKKta. Lisäksi tiedetään, että Human Rights Watch raportoi jatkuvasti siitä, että lähetetään pakolaisia Syyriaan takaisin. 170 000 kurdia ei kuitenkaan saa matkustaa omille alueilleen takaisin. Tämä vie kurdikysymykseen, siitäkään ei ole keskusteltu ainakaan päätelmissä ei mainita tätä kysymystä. Jos tämä näin jatkuu, niin luultavasti syntyy lisää pakolaisvirtoja, koska monet kurdit eivät näissä oloissa voi alueillaan elää. Viimeinen kysymys ei suoraan liity tähän huippukokoukseen, mutta on varmasti meille kaikille tärkeä, siihen viitattiinkin jo. Miksi emme ole valmiita yhtä vakavasti Libanonin ja Irakin kaltaisia valtioita auttamaan. Irakissa tilanne on paljon dramaattisempi. Miksei yhtä vakavasti neuvotella vakauttavista toimista näiden maiden kanssa? Thank you, Joseph. Next is Thomas Chudovsky. Thomas. Kiitos, että Thomas Chudovsky. Pane předsedající, já mám uh, několik krátkých otázek. Minulla olisi jokunen kysymys. Ensinnäkin takeet. Haluaisin tietää, mitkä ovat ne takeet, joita Turkki meille antaa siitä, että nämä rahat todella käytetään pakolaisten hyväksi ja rahoja ei käytetä tiettyjen puolueiden äh, budjettien parantamiseksi Turkissa. Turkkihan lähettää meille aivan systemaattisesti pakolaisia tänne Eurooppaan. Olen puhunut lukuisten järjestöjen kanssa, jotka ovat vahvistaneet sen, että rekrytoidaan henkilöitä, jotka lähtevät sitten Kreikkaan. Haluaisin tietää, miten meidän pitäisi uskoa sellaiseen maahan, joka systemaattisesti valehtelee meille ja toimii demokratian vastaisesti. Ja kolmanneksi, olen perehtynyt rikosoikeuteen ja olen katsonut aivan erityisesti niitä kohtia, joissa kyse on ihmisten salakuljetuksesta ja henkilöpapereiden väärentämisestä – Nämä ovat rikoksia. Miksi näitä asioita ei huomioida silloin, kun kyse on tuhansista ihmisistä rajoillamme? Eikö tämä viisumin vapauttaminen ole nyt liian kova hinta siitä, että teemme Turkille myönnytyksiä, jos me haluamme, että Turkki ryhtyisi toimeen, sellaisiin toimiin, joita sen tulisi demokratian perusteella toteuttaa. Onko Turkki todella turvallinen maa? Voimmeko me palauttaa kurdin Turkkiin niin, ettei hän sitten joudu oikeuden kanssa ongelmiin Turkissa? Mrs. Gomez, Kiitos sitten Anna Mr. Mm, Ruta, I would... Uh, Herra Rytte, haluaisin aivan aluksi kysyä, miksi tämä uudelleen sijoittamisohjelma ei toimi Portugalissa? Kaikki sanovat, että täällä odotetaan pakolaisia, mutta heitä ei tule. Sitten täällä mainittiin jo vakavia kysymyksiä koskien sitä, kuinka ihmisoikeuksia on nyt täysin poljettu neuvostossa, ne on aivan unohdettu neuvostossa, erityisesti silloin kun on ollut hyvin vakavia tapahtumia, kuten tämän parlamentin jäsenen murha. Kyseessä oli siis tämä asian ajaja ja kun toimittajia on vangittu. Miksi Kypros kysymys on myös ohitettu. Olen kuullut, että sopimuksesta neuvotellaan, mutta emme tiedä sitä mitään muuta. Viisumien vapauttamisesta haluaisin siterata twiittausta. Turkki hyödyntää pakolaiskriisiä saadakseen aikaan vapaat matkustamisoikeudet Euroopan Se on epäeettistä, mutta, äh, mutta fiksua EUn toiminta taas on epäeettistä ja typerää, kun se hyväksyy tämän sopimuksen. Kollegat ihmettelevät, mistä kolme miljardia tulee vuosi vuodelta, mutta haluaisin kysyä myös, mihin se menee. Ja aiommeko valvoa sen käyttöä? Koska tarkoituksena ei ole kai rahoittaa niitä sairaaloja, joissa Daeshin ja Nursnaran jäseniä hoidetaan ja, ja että sillä korjattaisiin öljyputkia, joilla tuodaan Syyriasta Daeshin öljyä ja se sitten menee tuonne Seihanin satamaan Turkissa Turkin avustuksella varoja. Ei olisi myöskään syytä käyttää siihen, että Turkki pommittaa kurdeja. Entäs sitten kouluille Irakkiin tai Libanoniin, miksi oikeastaan rahaa ei lähetettäisi siihen, että Sinja rakennettaisiin uudelleen nyt, kun kurdit ovat saaneet sen jälleen haltuunsa ja siellä on todella saatu katkaistua toimitukset äh, Daeshilta Rakkaan ja Mosulin välillä. Seuraava puhujakin. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja vähän samantyyppisesti kuin edustaja Gomez. Haluaisin kysyä, mitä ei taidettu sanoa perussyistä sille, että ihmiset pakenevat. Eikä lehdistötiedotteistakaan tällaista nähtyä päätelmistä. Kuitenkin tämä on yksi tärkeä tekijä yhteisessä toimintaohjelmassa. Perussyy sille, että ihmiset pakenevat, on se, että pakenevat täisiä, ei kurdeja. Tämä tarkoittaa sitä, että Turkki, jos perussyitä vastaan halutaan toimia, pitäisi saada luomaan rauhaa kurdien kanssa. Kurdia pitäisi tukea, eikä nähdä kurdeja ykkösvihamiehenä. Onko tästä kysymyksestä mitään puhuttu tässä yhteydessä viikonlopun aikana? Kiitos. Thank you very much. Next is Mr. Kirkhope. Kiitoksia sitten edustaja Kirkhope. Thank you, Chair. You know, it's very difficult Kiitos puheenjohtaja. Joskus on hyvin vaikeaa elää Turkin kaltaisen naapurin kanssa, erityisesti silloin kun koneet lentävät saarten yli lähes viikoittain. Mutta heidän kanssaan on elettävä ja todella katsomme, että yhteistyö Turkin kanssa pakolaiskysymyksessä voi nostaa esille toimivan ratkaisun. Vaikkakin suhtaudumme joskus kriittisesti Turkkiin, niin todella katsomme, että tämä on oikea tie. Tästä lähtökohdasta siihen, että seuraavia neuvottelulukuja avataan. Toki on aika pitkä matka. Minusta pahin tulos, mitä tästä voisi tulla, on se, että jälleen kerran ne, jotka rakastavat Eurooppaa, jotka ovat sitä mieltä, että Turkin paikka on Euroopassa ja Turkin kansalaiset, joutuvat jälleen kerran pettymään. Heidät petetään – me puhumme vain neuvottelulukujen avaamisesta, emme niiden äh, valmiiksi saamisesta. Joka tapauksessa kriteerit on täytettävä. Me tarjoamme tässä ikään kuin väärää, väärän, äh, väärällä perusteella toiveikkuutta Turkille. Sitten kysymykseni, jos haluatte keskustella Turkin kanssa todellisista kysymyksistä, niin puhukaapa siitä, että uhka kohdistuu meihin esimerkiksi merilain näkökulmasta. Meidän täytyy tehdä Turkin kanssa yhteistyötä, jotta neuvotteluluvut todella saadaan valmiiksi. Haluan vielä tähän Katis Perisin kysymykseen lisätä jotakin, kun ajatellaan palautuksia Kreikasta Turkkiin. Tehän tiedätte, kuinka paljon pakolaisia on hyväksytty. Ja jos luku nyt on kolme tuhatta ja jonkin verran päälle yli, yli 170 000, niin saammeko me tätä kautta minkälaista toiveikkuutta siitä sopimuksesta, josta komissio nyt meille on kertomassa? Because, um, Kiitoksia edustaja Kirkkos. Colleagues, the final two speakers to give Mr. Ruta some chance to... Niin, olisi hyvä, että vähän jäisi aikaan vastauksillekin. Annan vielä puheenvuoron Lopes Aguilarille Pitää nyt tekee puheenajassa. Eh, Mr. Rut. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Rutte, aivan kuten me muutkin, te varmasti voitte aistia tämän ilmapiirin tässä salissa. Nyt on turha enää puhua mistään tyytyväisyydestä tai edes yllätyksestä tai hämmennyksestä. Me monethan meistä ovat hyvin hämmentyneitä siitä, kuinka nopeasti komissio on halunnut elvyttää nämä liittymisneuvottelut Turkin kanssa, vaikka tilanne on poliittisesti mikä on Turkin kanssa. Odotamme nyt vastauksia tähän uuteen tilanteeseen, joka ei ole mitenkään selvä. Ensinnäkin, mistä rahat tulevat? Mistä nämä kolme miljardia on otettu, jotka on nyt Turkille osoitettu? Ja kuinka varmistetaan se, että, että näillä, nämä varat todella päätyvät sinne, minne on tarkoitus? Eli siihen, että huolehditaan Syyriasta tulee tulevista pakolaisista. Kuinka tätä valvotaan otan huomioon, että Turkki on itsessään globaali toimija, jolla on omat politiikat ja jossa hyvin korkealla pidetään kansallista suvereniusta, niin kuin viime päivinä on nähty. Sitten Lindberg. Tack ordförande. Och... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä tiedoista. Voin vain sanoa, että minä kyllä päivittelen, mitä ihmettä te oikein teette. Kolme miljardia euroa, näin on kuultu lukuisat kerrat tänään, ja 500 miljoonaa saatu tähän mennessä. Ja tämä maksettaisiin kahden vuoden aikana, näin olen käsittänyt. Pakotetaanko jäsenvaltio tämä maksamaan vai pitääkö EU-klubin jäsenmaksua korottaa? Kai tällainen jakojärjestelmä tästä syntyy, kun kiintiöjärjestelmän osalta myös. Eli ne, jotka eivät ota vastaan, saavat maksaa sakkoa. No miten te tässä oikein ajattelette, että tämä toteutuisi? Parasta tässä taitaa olla se, että brittien silmät aukeavat. Britit ymmärtävät, että on hyvä ajatus jättää koko EU. Kiitos. Okay. Kiitoksia edustaja Winberg ja sitten eh, herra Rutte. Um, please, please do your best. I know you want be parhaan. Ymmärrän kyllä, että ette voi vastata kaikkiin kysymyksiin. Uh, without responding to the individual... Yritän kenties ryhmitellä hieman vastauksia. En vastaa jokaisen yksittäiseen kysymykseen. Jos jotakin jää pois, niin sitten muistutelkaapas. Tai voitte myöhemminkin penätä vastausta. Ensinnäkin raha. Me olemme tehneet ehdotuksen, että käytettäisiin 500 miljoonaa EUn varoista. Ja oletamme, että 2,5 miljardia jäsenvaltiot mobilisoisivat, jotta tämä 3 miljardia saadaan täyteen. Eilisen päätelmät selkeästi sitovat EUta tähän 3 miljardin summaan, mutta ei, sitä ei sanota, mistä rahat otetaan – Eli keskusteluja täytyy vielä käydä. Täysi sitoumus kuitenkin on kaikilta hallitusten ja valtioiden päämiehiltä, jotta kolme miljardia löydetään. Komissio on aina sanonut, että voimme nähdäksemme noin puoli miljardia siis löytää EUn varoista. Toinen kysymys liittyy myös rahaan. Kyllä, rahat korvamerkitään erityisesti käytettäväksi pakolaisten hyväksi. Todennäköisesti käytämme tässä tätä erikoisrahastoa, joka meillä on olemassa, ja se mahdollistaa myös sen, että varat käytetään Syyrian pakolaisten hyväksi myös muissa maissa – Toki kuulin kommentit Libanoniin ja Jordanian liittyen. Voin todeta, että näistä aiheista on keskusteltu, ei välttämättä eilen Turkki-keskustelussa Turkin kanssa, mutta nämä ovat ihmisillä kyllä kirkkaasti mielessä. Sitten tämä rahakysymys. Totta kai on sellainen, että tämähän näkyy myös Afrikka-erikoisrahastossa. On konkreettisia hankkeita, joita on tutkittava. Kyse ei ole kolmesta miljardista, joka myönnettäisiin noin vain, vaan kyse on konkreettisista hankkeista esimerkiksi koulutusalalla, asuntokysymyksissä. Kyse ei ole pelkästään leireistä, vaan myös niistä ihmisistä, jotka ovat, asuvat kaupungeissa konkreettista seurantaa tämän rahan käytöstä on myös suunnitelmassa. Minä olen DG sisäasian pääjohtaja. On kysymyksiä, jotka ovat muiden osastojen vastuukysymyksiä, mutta tarjoan mahdollisimman paljon tietoa siinä luottamuksen hengessä, jonka olemme saaneet vuosien mittaan aikaiseksi. Neuvottelulukujen avaamisesta Tämä kysymys kuuluu pikemminkin komisen sen Haanille ja hänen johdossaan olemalle pääosastolle, jotka ovat olleet läheisemmässä yhteydessä liittymisneuvottelujen tiimoilta. Olen Pierin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän on käytettävä neuvottelulukujen avaamista, jotta voimme keskustella puutteista ja ehdokasvaltioiden järjestelmissä ja tässä yhteydessä aivan erityisesti Turkin tilanteessa. Jos nyt käytämme neuvottelujen lukuja 23 ja 24, niin tarkoitus on ikään kuin osoittaa Turkille peiliä ja todeta, että tämä asia ei vielä toimi, ihmisoikeustilanne on huono, kun ajatellaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta, sielläkin on korjattavaa. Olemme aina käyttäneet neuvottelulukujen avaamista nimenomaan tällä tavalla silloin kun me toteamme, että olemme tyytyväisiä saavutuksiin, niin silloin kyse on neuvottelulukujen sulkemisesta ja se on tärkeä vaihe. Tiedän, että kulttuuri on viime vuosina muuttunut tässä asiassa, mutta tämä on ollut yleinen lähestymistapa. Olisi minusta hyvä palata tämän tyyppiseen lähestymistapaan. Oikeastaan olemme jo kuulleetkin vastauksen joka on sen suuntainen, että neuvotteluluku 17 pitikin avata 14.15. joulukuuta, aivan niin kuin hallitusten välinen konferenssi on todennut. No sitten takaisinotto kysymyksiin. Kun ajattelemme Kreikan ja Turkin välistä takaisinottosopimusta, niin meillä on myös määräyksiä takaisinotosta Turkin ja Bulgarian kesken. Määräyksiä on myös Turkin ja Romanian välillä. Osa niistä toimii, osa ei toimi. Tämä on yksistä suurista kysymyksistä, joista olen keskustellut myös komiteassa joka käsittelee takaisinottoa tästä raportointeille. Myöhemmin me olemme kokouksen pöytäkirjan juuri hyväksyneet. Tällainen komitean kokous järjestetään myös tammikuussa. Siellä näitä kysymyksiä juuri käsitellään. En toistaiseksi käsittele vielä yksityiskohtia, mutta on selvää, että haluamme varmistaa sen, että EUn ja Turkin välinen takaisinottosopimus, joka tällä hetkellä kattaa vain Turkin kansalaiset, saadaan myös nopeasti sellaisiksi, että se soveltuu myös kolmansien maiden kansalaisiin. Tämä on ollut osa keskusteluja myös toimintasuunnitelman yhteydessä, kun pyrimme nopeuttamaan viisumin vapautus etenemissuunnitelmaa. Takaisinotosta täytyy tehdä aivan selväksi, tehän tunnette asian paremmin kuin minä. Kyse ei ole siitä, että lähetetään takaisin ihmisiä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa. Kyse on henkilöistä, jolla ei ole oikeutta oleskeluun tai jolla ei enää ole oikeutta oleskeluun, koska turvapaikkamenettely on käyty loppuun ja tulos on ollut kielteinen. Tämä pätee kaikkiin jäsenvaltioihin eikä pelkästään Kreikkaan. Tästä on kyse EUn Turkin välisessä takaisinottosopimuksessa ja viisumivapautusjärjestelyt pitkälti tarkoittavat sitä, että perehdymme siihen, onko tämä kolmansia kan, maiden kansalaisia koskeva määräys toteutettavissa. Viisumivapautus, etenemissuunnitelma on aina ollut ennakkoehtona sille, että voisimme todeta, että viisumivapautus on mahdollinen. Tämä edellyttää sitä, että olemme vakuuttuneita siitä, että takaisinottosopimus toimii täysin. Löydätte myös päätelmistä tämän suuntaista kielenkäyttöä. Turkin täytyy ensin täytäntöön panna määräykset kolmansien maiden kansalaisten osalta ennen kuin voimme edetä viisumien vapauttamisen eh, suhteen ja tehdä ehdotuksia tähän suuntaan. Meillä on täytäntöön panosta oltava jonkinlaisia kokemuksia ennen kuin tässä voimme edetä. Aikataulutus on toki varsin tiukka viisumivapautusten kohdalta. Emme ole luopuneet näistä 72 kahdesta kohdasta, jotka hyväksyttiin edellisessä kertomuksessa, on tehty aivan selväksi, että nämä suositukset on täytäntöönpantava. Me keskustelemme turkkilaisten kanssa täytäntöönpanosta, mitä nyt voidaan tehdä, onko tämä vaatisi aikaa. Ja sitten on varsin kiperiä kysymyksiä, esimerkiksi tietosuoja, niin kuin tiedätte, kysymyksiä, jotka ovat vielä avoimia. Tämä on myös osa yhteistä toimintaohjelmaa, poliisiyhteistyön tehostaminen salakuljetuksen osalta. On myös katsottava, miten tämä onnistuu, kun tietosuojapuitteita ei vielä ole käytössämme. Sehän tässä on ongelmana. On aivan selvää, että jotakin edistystä on saatava tässä aiheessa. käynyt lävitse esittämiänne kysymyksiä. Kun ajatellaan uudelleen sijoittamista, edustaja Keller, Minä olen lukenut sanomalehtä aivan niin kuin tekin. Tarvitsisi hieman lisätietoja tästä kysymyksestä ja mitä tilanteessa oikein tapahtuu. Voi vain pitäytyä päätelmien sanamuodossa eilisestä kokouksesta. Siinä viitataan kansain, kansallisiin ja EUn uudelleen sijoitusjärjestelmiin ja suunnitelmiin. Täytyy katsoa, mitkä ovat puitteet, joissa tämä toteutetaan. Olemme jo ilmoittaneet pysymäs, pysyvästä uudelleen sijoittamis suunnitelmasta. Täytyy katsoa, miten tähän voidaan suhtautua. Olen vakuuttunut, että keskipitkällä aikavälillä tarvitsemme ponnisteluja paljon enemmän uudelleen sijoittamisen alalla kuin mitä tällä hetkellä on nähtävissä. Mielelläni eh, palaan valiokuntaan ja raportoin tilanteesta ja edistyksestä. Nyt toimitaan vielä hyvin pitkälti kansallisten sitoumusten puitteissa. UNHCR, totta kai täytyy muistaa. Ja jos nyt muistan oikein, niin vuonna 2015 olemme saaneet noin neljän tuhannen paikan sitoumukset jäsenvaltioilta, mutta en tiedä, ovatko tiedot ajan tasalla. Uudelleen sijoittamissa lupauksia ja käytännön toteutusta täytyy tässä tarkastella vielä ja päivittää tietoja. Sitten oli yleisempiä aiheita, jotka nousivat esille liittyen ihmisoikeustilanteeseen. Ja siihen, kuinka suhteemme Turkkiin toteutuu Lukuisia kysymyksiä on käsitelty myös keskusteluissa. Ne eivät kuitenkaan ole julkisessa tiedossa. En nyt niihin näin ollen voi mennä, mutta me olemme aina hyvinkin tietoisia Torken ihmisoikeustilanteesta. Viittaisin viisumivapautus etenemissuunnitelmaan. Meillä on siellä hyvin tärkeitä viitekohtia Nekin auttavat meitä parantamaan ihmisoikeustilannetta Turkissa. Komission sen Timmermansille ja totta kai myös meille hyvin tärkeää on ollut se, että olemme säilyttäneet sen sitoumuksen, että etenemissuunnitelman tavoitteet täytetään – Tämä pätee myös viisumin vapauttamiseen ja se on pitkälti riippuvainen ihmisoikeustilanteesta paikan päällä Turkissa. Olen aivan varma, että hyvin nopeasti joudumme palaamaan näihin kysymyksiin. Puhumme muun muassa turvallisista alkuperämaista. Tietääkseni tämä ei ollut osana eilistä keskustelua, mutta selvästi on tarvetta keskustella myös todennäköisesti yksityiskohtaisemmin. Edustaja Giom, mielelläni käy näitä keskusteluja turvallisista alkuperämaista. Kyllä, jotkut jäsenvaltiot ajattelevat tässä myös artikloita 38 ja 39. Kyseessä on turvapaikka direktiivi ja turvalliset lähtömaat. Toistaiseksi käsittelyssä on ja keskustelussa on luettelo turvallisista alkuperämaista – Kyse on siitä, että ihmisillä on kolmannen maan kansalaisuus, tässä tapauksessa Turkin kansalaisuus. Ja totta kai korostamme jatkuvasti sitä, että tapaukset käsitellään yksilökohtaisesti tapaustapaukselta. tapaukselta. Tästä keskustelemme sitten toisessa yhteydessä yksityiskohtaisemmin. En tiedä, olenko vastannut kaikkien kysymyksiin, mutta yritin käydä lävitse suurimman osan niistä seikoista, jotka esille nousivat. Pahoittelen sitä, etten jokaiselle voinut yksittäin vastata. Todennäköisesti olisi vaadittu aikaa kaksi tuntia, jos näin olisin toiminut. Mutta toivon, että ainakin tärkeimpiä seikkoja sain käsitellyksi. Sitten edustaja Dupré vielä. 8 miljardia dollaria. 8 miljardia dollaria on ollut tässä keskusteluissa ja me puhumme euroista – Kenties tässä on yksi selittävä tekijä näille eh, lukumääräeroille, numeroeroille, mutta mielelläni keskustelen tästä kanssanne. <clears throat> Thank you very much, Mr. Rutte, for your... Um, answer. Kiitoksia, herra Ritter, ja kiitän näistä vastauksista kollegoiden teräviin kysymyksiin. Tiedän kyllä, että palaatte vielä puhumaan tästä asiasta, jossa niin monia kerrostumia, on niin meille niin tärkeä. Kiitoksia tästä erittäin hyvin ajoitetusta keskustelusta. Arvostamme tätä kovin. Kuten huomaatte, hyvät kollegat, olemme nyt jo aikataulusta jäljessä. Meillä on muita asioita täällä vielä. Varmaankin jätämme niitä syrjään jatka. Äänestämme joka tapauksesta, joka tapauksessa 10 yli 6, kävi miten kävi. Joten pitäkääpä äänestyskorttinne valmiina. Seuraava kohta. Kohta 10. Siis kohta 5. Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa. Anna puheenvuoron valmistelijan Jan Albrechtille. Kiitos oikein paljon. Jos voisin pyytää vähän huomiota tähän päivitykseen verkko- ja tietoturva-asioista. Vastuuvaliokunta tässä kysymyksessä on IMKO-valiokunta. Esittelijä siellä Andreas Schwab EPP-ryhmästä. Me olemme käyneet näitä kolmikantaneuvotteluita jo jonkin aikaa joskus on ongelmia, joiden osalta päästään kohti sopua, mutta neuvostosta ei aina saada kunnollisia kantoja, joten kesän jälkeen on ollut ongelmia saada kolmikantaneuvottelut päätökseen, vaikka parlamentti kautta linjan on aina tätä asiaa eteenpäin ajanut. Direktiivi on tärkeä, sitä komissio ehdotti jo muutama vuosi sitten, se koskee tärkeää infrastruktuuria ja tietoturvaa. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että toivottavasti pian saamme tämän asian käsiteltyä loppuun. Esitteli Andreas Schwab haluaa saada päätöksen tämän ensi viikolla 7. päivä joulukuuta jo. Kuitenkin kaikki me parlamentin puolella me olemme valmiita saamaan tämän asian päätöksen, mutta neuvoston puolella, kuten sanoin, on edelleen ongelmia joskus päästään eteenpäin ainoastaan pikku askelten voimin. Ehkä tarvitaan vielä kolmikantaneotteluita ainakin kerran vielä. Pyrimme saamaan sopimuksen aikaiseksi. Se, mitä on sovittu, on, että soveltamisalaan otetaan myös digitaaliset palveluntarjoajat jotka mahdollistavat internetissä palveluiden tarjoamisen. Tässä kaikki voimme nähdä, ainakin viime aikoina on nähty, että on tällaista tärkeää infrastruktuuria, jota on pidettävä mielessä. Ainoa kysymys on se, miten soveltamisella voidaan nyt hyvin määritellä, kun kaikella teknologialla voi olla tämän tärkeän infrastruktuurin osalta oma merkityksensä. Miten voidaan keskittyä niihin, jotka todella tarjoavat palveluita tärkeän, ratkaisevan tärkeän infrastruktuurin osalta. Neuvosto on tässä erityisen epävarma, kun puhutaan siitä, mistä aloista pitäisi sopia, mutta lopulta sopimus on saatava aikaiseksi Libe-valiokunnan puolelta ja päätän kohta puheenvuoroni tähän. Libe keskittyi lausunnossa kovasti tietosuojakysymyksiin ja onnistuimmekin saamaan ne kantaan, josta on enemmän tai vähemmän neuvoston kanssa sovittu. Tietenkin kaikki sovitaan vasta lopulta, mutta ainakin siellä on viittaus nykytietosuojasääntöihin, jotka koskevat tietojen, henkilötietojen käsittelyä. Tämä liittyy myöskin tiedonantoihin siinä, että rikkomuksia on tapahtunut, niin aina pitää kertoa myös tietosuojavallotuutetulle, jos tässä on henkilötietojakin päätynyt väärin käsiin. Kiitos ja päivitän heti, kun pääsemme sopuun. Kiitos. Kiitoksia. 7. joulukuuta on kuudes kolmikantaneuvottelu. Hoputin vähän, kun tässä on seuraava kohta, joka on myös sinun kohtasi. Se on sinun ja Lauristini, Mari Lauristinin selonteko tietosuojasta ja kolmikantaneuvottelusta, joten haluaisin nyt antaa teille molemmille puheenvuoron koskien todella yleistä tietosuoja-asetusta ja sitten tätä direktiiviä. Ensimmäinen puheenvuoron Janille ja sen jälkeen Marjolle. Ole hyvä. Uh, Claude, I... Kiitos Claude. Yritän puhua lyhyesti, vaikka tiedän, ettei tämä ole mikä tahansa neuvottelee, vaan valtava asia. Kyseessä on tietosuoja-asetus, joka on pitänyt meitä kiireellisenä nyt jo nelisen vuotta, otan huomioon, että aloitimme päätöslauselmalla koskien komission tiedonantoa jo vuonna 2011. Tammikuusta 2012 komissio antoi tiedonantonsa ja sitten meillä on ensimmäinen käsittely viime vuoden keväällä asiasta. Nyt olemme tilanteessa, jossa kolmikantaneuvottelut pyörivät ja kerron olemme Lauristinin kanssa jo kertoneetkin tilanteen kehittymisestä heti kesän jälkeen. Meillä on ollut nyt neuvottelukierroksia ja kohteena on ollut melkein kaikki neuvotteluluvut. Ainoa asia, josta ei ole vielä keskusteltu ensimmäistä kertaa, koskee loppusäännöksiä ja täytäntöönpanoa ja delegoituja säädöksiä Eli tämä on tätä muodollista tavaraa tuolla loppupäässä, mutta kaikesta muusta on jo neuvoteltu ainakin kerran ja joitakin asioita jo kahteenkin kertaan on jo käyty läpi. Tästä voidaan loppu yhteenvetona todeta, että on vielä tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat auki, mutta niitä on aika rajallinen määrä. Keskustelemme edelleen tutkimuksesta, ja tietosuojasta tutkimuksen alueella. Suurimmat erimielisyydet koskevat sitä, miten tutkimus määritellään ja mitä mahdollisuuksia on tällä alalla prosessoida näitä tietoja. Meillä on erilaisia lähestymistapoja, mutta, mutta ei tällä nyt mitään varsinaista substanssia koskevaa erimielisyyttä ole. Mitä tulee sitten arkaluutaisiin tietoihin, terveystietoihin ja muihin, tarvitaan lisätakkeita. Tästä on artikla 81 ja nyt se on arkaluutaisissa tiedoissa ja näistä vielä keskustelemme. Keskustelemme edelleen myös siitä, mikä olisi, millä laajuudella voidaan näitä tietoja prosessoida – ja mikä on, mikä on selkeä myönny, myöntäminen ja kuinka usein sitä on myönnettävä ja kuinka on kierrottava tällaisesta ja kuinka näitä kerätään. Esimerkiksi jos ostan palveluja, on, on annettava lupa tietylle tietyn tietojen antamiselle ja sitten on myös muita lupia ja on tarkasteltava vaikka ne laillisia. On myös sopimuksiin liittyviä tietojen käsittelykysymyksiä ja, ja kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että tarvitaan myöntäminen joka kerta. Tarvitaan äh, samanlaiset äh, olosuhteet koskien yhtä ainoa hakemista koko sisämarkkinoiden alueella ja sitten on myös otettava huomioon eri yritykset, jotka tekevät työtä samoilla digitaalisilla markkinoilla, jotka haluamme saada aikaiseksi. Erimielisyyksiä on edelleen myös koskien velvoitteita tietojen käsittelijöiden, valvojien ja prosessojen osalta. Tietysti mitä tulee tähän tietosuojavaltuutettuun, olemme edelleen sitä mieltä, että ainakin joillakin yrityksillä pitäisi olla tällainen valtuutettu, niin kuin nyt tänä päivänä on pakollista joissakin jäsenvaltioissa. Näemme, että sitä on hyötyä Tarvitaan myös harmonisointia. Harmonisointia olisi oltava yksi ainoa standardi. Markkinoille tästä vielä neuvottelemme. Sitten vielä näistä, no, näistä ilmoituksista. Mehän tulemme saamaan näitä ilmoituksia tietosuojaan, mutta ei ole vielä selvää, onko tämä pakollista joka tapauksessa vai voisiko olla jonkinlaisia riskiindikaattoreita – edelleen näistä sanktiomalleista. Tämä on yksi ydinkysymyksistä tässä sääntelyssä. Haluamme, että meillä on harmonisoitu täytäntöpano välineiden osalta kaikissa 28 Euroopan unionin jäsenvaltiossa sääntöjen osalta. Tähän tarvitaan johdonmukaisuusmekanismi. viranomaisten on tehtävä nyt yhteistyötä, mutta tähän luetaan myös sanktiot tässä määrä erilaisia kynnyksiä, 2 prosenttia, 5 prosenttia yritysten liikevaihdosta on ollut täällä esillä. Neuvottelemme siitä vielä. On sanottava, että melkein kaikista muista asioista olemme todella pääsemäisillämme sopimukseen ja on hyvin todennäköistä, että kun meillä vielä kaksi pitkää kolmikantaneuvottelua järjellä. Brysselissä ja Strasbourgissa on hyvin todennäköistä, että pääsemme sopimukseen koskien myös direktiivin soveltamisalaa. Arvoa Lauristin pian kertoo teille siitä lisää. Suhtaudun tähän asiaan hyvin optimistisesti ja näin ollen tämä tarkoittaisi, että toivottavasti molemmista asioista päästäisiin poliittiseen sopimukseen ennen vuoden loppua – Tämä poliittinen tavoite parlamentille, mutta myös komissiolle ja sen puheenjohtajalle. Tämä on hänen, hänen ohjelmansa tärkein prioriteetti, oli todella tavoitteena saada paketti valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Tämä on myös neuvostolle ja Euroopan neuvostolle tärkeä prioriteetti Molemmat ovat asoittaneet määräajaksi neuvotteluiden loppuun saattamiselle vuoden 2015 loppuun, joten tämä on todella saatava aikaa, niin sitten kun poliittinen sopimus on valmis, niin varmaankin muodollinen hyväksyminen onnistuu ensi vuoden alkupuolella. Ja näin kahden vuoden täytäntöönpanovaiheen jälkeen meillä olisi yksi ainoa eurooppalainen tietosuojalainsäädäntö jossakin 2018 vuoden kieppeillä. Siihen on vielä aika paljon aikaa. Meillä on tässä vielä kuulemisen prosessit käynnissä vuodesta 2010, mutta meidän on saatava aikaan hyviä tuloksia. Olen todella optimistinen ja toivon, että taso, johon päästään, ei ole alhaisempi kuin vuoden 1995 direktiivi. Joissakin asioissa se olisi täsmällisempi, antaisi lisää oikeusvarmuutta. Ja ja myös vastaan parlamentin ja neuvoston neuvottelumandaatteja. Kiitoksia ja nyt vastaisin kyllä mielelläni kysymyksiin, mutta kysym- niitä varten ei todella aikaa, joten voitte palata niihin myöhemmin. have until past six, so take it. Meillä on kymmentä yli kuuteen asti aikaa, joten Mari voit kyllä käyttää aikaa, nimittäin edustaja Kirkhope ei päässytkään paikalle, joten meillä on aikaa kymmentä yli kuuteen asti. Mari. Also Niin, kiitos Claudia, kiitos Jan myös minä voin puhua vähän lyhyemmin, kun hän esitti niin hyvin, missä mennään. Teemme työtä samansuuntaisesti molemmat, koska haluan päästä lopulliseen sopimukseen tämän vuoden loppu mennessä. Meillä on kaksi kolmekantaneuvottelua luvassa vielä. Ja me olemme jo lähes päässeet sopuun luvuista yksi soveltamisesta ala on edelleen siellä keskusteluna 4, 5, 6, 8, 9 ja 10. Ja maanantaina on seuraava kolmikanta tapaaminen 2, 6, 7 ja 8 A ovat silloin keskustelun kohteena. Strasbourgissa on sitten viimeinen kolmikantaneuvottelu, jolloin on sovittava vielä avoinna olevista kysymyksistä. Niiden osalta soveltamisala on jo mainittu. Yhdessä asetuksen kanssa on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, miten voidaan ottaa huomioon Pariisin jälkeen hyvin tiukat vaatimukset tiedon vaihdosta, joka liittyy yksen turvallisuuteen. Samalla muistaen, että turvallisuus jää jäsenvaltioiden keskiin ja, käsiin ja tällaiset määritelmät ovat hankalia. Niin, että sanotaan tai noudatetaan yhteisöjen lainsäädäntöä, mutta samalla vastataan jäsenvaltioiden tarpeisiin. Eli teemme työtä ratkaisun löytämiseksi edelleen. Vielä keskustelun alla on kysymyksiä. Ja yksi näistä kysymyksistä liittyy Europoliin ja siirto tiedonsiirto kolmansiin maihin. Jäsenvaltiot toimivat, että joissain erityistapauksissa siirrot olisivat mahdollisia yksityisen toimesta, mutta tässä on tiukat keskustelut vielä käynnissä. Emme ole vielä ratkaisua löytäneet, koska periaatteessa emme ole kovin tyytyväisiä tämän tyyppiseen ratkaisu, mutta pyrimme löytämään jonkinlaisen sovun ja yksi kysymys, joka on edelleen avoinna, on viranomaisten asema tähän mennessä. Ei ole ollut harmonisoinnin välineitä, koska asia on hoidettu eri tavoin jäsenvaltioissa, eri perinteet, eri toimielimet, erilainen tutkinnan perinne. Siksi on ollut paljon huolta ja pelkoakin ammattiimisten kesken siitä, että nyt lähdetään toteuttamaan sellaista, mikä kielteisesti vaikuttaa päivittäiseen työhön. En ole viime kaudella, mutta silloin direktiiviä kritisoitiin paljon yksimielisyyteen. Ei päästy tällaisten pelkojen takia. Siksi se, mitä teemme nyt, on yhteistyö neuvoston kanssa, että saadaan vastavuoroinen ymmärrys – sille, että direktiivin kautta todella pyritään parempaan tiedonvaihtoon. Sitä todella kiperästi tarvitaan tämän hetken turvallisuustilanteessa. Samalla on suojeltava kaikkien yksilöiden perusoikeuksia ja on jätettävä poliiseille ja lainvalvontaviranomaisille riittävästi tilaa jäsenvaltioissa ottaa huomioon perinteet ja omat tarpeet, jotta asiat voidaan ratkaista, tutkinta voidaan toteuttaa ilman, että pelätään, että siihen puututaan turhanpäiten muualta. Tässä tietosuojajärjestelmän ja tietosuojaviranomaisten asema ja yhteys lainvalvontaviranomaisiin on ollut epäselvä. Kuitenkin nyt kolmikantaneuvotteluiden kuluessa nämä lähestyvät. Ja tässä mielessä yhteistyöneuvoston kanssa on ollut hyvin hedelmällistä. Haluaisin erityisesti kiittää neuvostoa, joka on tehnyt paljon työtä esittääkseen nämä keskusteluiden tulokset myös jäsenvaltioille. Viime kolmikantaneuvottelun aluksi hyvän, hyvin selkeästi sanottiin, että nyt jäsenvaltiot, kaikki 28 jäsenvaltiota, ovatkin tilanteessa, jossa mielellään haluavat tämän direktiivin päätöksen – jotta voidaan huolehtia läheisemmästä yhteistyöstä ja näin saada apua tähän työhön. Sanon tämän erityisesti siksi, että on nähty tiedotusvälineissä ehkä sellaisia viestejä, jotka antaisivat erilaisen käsityksen, mutta se viesti, jonka me kuulimme neuvostolta, on todella sellainen, että jäsenvaltiot todella haluavat nyt ratkaisuja aikaiseksi. Toivomme, että vastavuoroisesti myönteiseen tulokseen päästään kahden seuraavan kolmikantaneuvottelun aikana. Tässä mielessä suhtaudun todella luottavaisesti siihen, että lopulliseen tekstiin saadaan oikea tasapaino kansalaisten oikeusten ja lainvalvontaviranomaisten vaikean työn tekemisen välillä parhaalla mahdollisella tapaa. Toivottavasti siis tietosuojapaketti saadaan valmiiksi ennen vuoden loppua. Ja myös kuten sanottiin täysistunnon päätöslauselmasta, tämä liittyy PNR-työhön, Europoliin myös. Joten saamme järjestelmän, joka todella toimii käytännössä ja joka antaa paremmat takeet myös kansalaisten perusoikeuksien osalta. Kiitos. Thank you both for very thorough, um... Kiitos teille molemmille oikein perusteellisista selonteoista koskien näitä hyvin tärkeitä asioita. Meillä on yksi varjoesittelijä, joka toimii molempia asioita varten. Edustaja Vos, olkaa hyvä. Dank, Herr... Kiitos paljon puheenjohtaja. Ehkä ihan lyhyesti sanoisin jotain direktiivistä siitä, mistä päätettiin puolitoista kaksi vuotta sitten. Tässä on nyt todella parempi teksti ja tämä herättää nyt luottamusta. Olisin toivonut kuitenkin nyt erityisesti Pariisin iskujen jälkeen, että olisi käytetty vähän aikaa sen tutkimiseksi, onko tämä väline, joka nyt luodaan, sellainen oikeusperusta, joka toimisi tällaisissa ääritapauksissa tai näin kiireellisissä tapauksissa. Se minun mielestäni olisi direktiivin osalta vielä toivottavaa. Asetuksesta haluaisin, vaikka tässä pitäisi olla määräajat, niin pitäisi myöskin huolehtia siitä, että sisällöt täsmäävät. Tässäkin on vielä tilanne – joka ei ole ihan ajankohtainen enää sellainen, kun ajateltiin puolitoista tai kaksi vuotta sitten. Siksi tämä asiakirja mielestäni on menetettyjen mahdollisuuksien asia vähän, kun sataprosenttista täyttä harmonisointia ei saada, koska siellä on lausekkeita, jotka mahdollistavat avaamisen. Emmekä voi ajatella oikein tätä tilannetta, joka meillä on tietojen käsittelyn osalta nyt, jos ajatellaan laajalaisuutta tai nopeutta, niin emme olleet oikein samassa tilanteessa aikaisemmin ja siksi tarvitaan pseudonymitietojen käytöstä kunnollisemman kannanoton ja muiden kysymysten osalta, jotka ovat nyt tulleet esiin. En ajattele sitä, miten nämä tiedot kuljetaan vai miten ne voidaan vetää takaisin. Me tarvitsisimme vähän enemmän kannustimia vielä, miten nimettömän tiedon kanssa toimitaan. Ehkä tietosuojan valtuutettu pitäisi ottaa vielä tässä voimakkaammin esiin. Riskipainotteinen lähestymistapa ehkä joissain on osin, mutta sen pitäisi toimia tehokkaasti niin, että byrokratiaa puretaan silloin, kun se on todella – tarpeen. 76-77 artikloissa tämä kanne ei mielestäni voi sinne jäädä. Automatisoidut päätökset, niitäkin voidaan vielä parantaa jälkikäteen, se on kantani. Lopulta mielestäni kansalaista ihmisten yksityisyyden suojaa ei näin turvata, eikä myöskään mahdollisteta sitä, että Euroopan talous voi täysin toimia ajatellen suuria yrityksiä, jotka tulevat kolmansista maista. Siksi mielestäni, jos se olisi mahdollista, toivoisin, että lisää kolmikantaneuvotteluissa voitaisiin ottaa nämä kannat huomioon. Näin Siis todella ainakin pyytäisin. Netissä on jo neuvoston konsolidoitu teksti perusasetuksesta, asetuksen teksti. Toivoisin, että esittelijät ehkä voisivat huolehtia siitä, että mekin sen saamme. Kiitos. Ja, aber es ist eben... No niin, kyllä, mutta kysymys kai kuuluu, miksemme saa sitä itse käyttöömme. Okay. Um, we have, we have a moment um, No niin. Voisikohan kom- komissio vielä ihan hetken, mutta antaisin neuvostolle pari minuuttia tästä, jos sopii. Pas, pas de souci, euh, monsieur le président. Eipä tässä mitään poinnetta. kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin kiittää molemmia molempia esittelijöitä. He antoivat varsin tyhjentävän kuvan kolmikantaneuvotteluiden tilanteesta. Haluaisin vain vahvista neuvoston puolelta, että meidän näkemyksemme on se, että neuvottelut e, ovat hyvin edenneet molempien välineiden osalta ja koko paketin osalta. Haluaisin todella kiittää esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja koko tiimiä erittäin hyvästä työstä. Nyt siirrymme ratkaisevaan neuvottelujen vaiheeseen. Pari kolme tulevaa viikkoa tulevat olemaan ratkaisevia. Neuvosto ja puheenjohtajavaltio ja kaikki jäsenvaltiot todella pitävät hyvin tärkeänä tätä tavoitetta, jonka mukaan saadaan uudistukset valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Niin kuin muutamat täällä muistuttivat, hyvin korkealta tasolta Euroopan neuvostosta on tullut merkkejä, joiden mukaan neuvottelut todella olisi syytä saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Direktiivin osalta voi varmaankin sanoa, ja ministeritkin ovat sitä korostaneet ylimääräisessä neuvoston kokouksessa, oikeus- ja sisäasioiden kokouksessa 20. marraskuuta, että nämä viime viikot osoittivat sen, että on todella tarpeen vaihtaa tietoja poliisiviranomaisten välillä ja oikeusviranomaisten välillä. Tämä edellyttää meiltä harmonisoitua tietosuojapuitteistoa mahdollisimman pian. Olemme täysin sitoutuneita omalta osaltamme siihen, että paketti saadaan valmiiksi mahdollisimman pian. We're running up again. Kiitoksia. No niin, nyt pian äänestykset tässä puskevat päälle. Täällä on vielä muita puheenvuoropyyntöjä tullut. Ei enää uusia puheita. I'm back. Yeah, sorry, I've tried to miss out the commission. But uh, we don't really have... Intveld ensin ja sitten Lauristen. Kello on aika paljon. Komissiolle ehkä minuutti aikaa. Anteeksi vain kun näin py puristan aikana. <laughs> Aivan puoli minuuttia. Puheenjohtajavaltio on helpottanut minun työtäni. Voin vain lisätä, että tietosuojauudistus on yksi Junckerin ja koko kollegion pääprioriteeteista. Me tuemme sitä, että pääsemme mahdollisimman nopeasti valmiiksi näiden molempien hankkeiden osalta. Ne ovat tärkeitä digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta ja myös poliisiviranomaisten kannalta. Näin saamme myös paremman suojan. Kiitos. No näin arvelimmekin, mutta on tärkeää, että sanotte sen ääneen pöytäkirjan varten. Sitten Sofi Intveld, tämän jälkeen Lauristiin ja vielä Jana. Niin ihan lyhyesti. Vain haluaisin tukea esittelijöitä. Minäkin uskon, että Luxemburgin puheenjohtajan valtiona tekee loistotyötä molempien asioiden kanssa, kuten komissiokin. Toivoisin, että saisimme nämä kaikki kolme asiat Tietosuoja direktiiviasetus ja EU-PNR-asia vielä. Henkilökohtaisesti olen jo kyllästymässä näin monen vuoden työn jälkeen. Siksi ne pitäisi saada päätökseen. Meillä on äänestettynä mandaatti kolmen asia kokonaisuuden osalta. Olemme tai emme sitten tyytyväisiä lopputulokseen. Osa mandaattia on mieleni mukaan, osa ei. Enkä oikein nyt ymmärrä, että Yhä uudestaan EPP haluaa hidastella, muutella mandaattia neuvotteluiden aikana suljettujen ovien takana. Minä olen sitoutunut tekemään työtä sen mandantin pohjalta, josta äänestettiin lipessä ja täysistunnossa. Ja toivon, että tämä asia saadaan päätökseen ennen vuoden loppua. Kiitos. Mrs. Lauriston. Kiitoksia sitten Lauriston. Very short to... Aivan lyhyesti reagoisin vielä edustaja Vossin huoleen siitä, että vielä tarvittaisiin lisätarkistuksia, jotta ääritapauksissa ehdot täyttyvät. Kaikki tarvittavat poikkeukset, esimerkiksi terrorismitapaukset ja niin edelleen, ovat tässä jo huomioituna. Niistä on keskusteltu ja keskustelu on saatu valmiiksi Tämä ei ole käsittääkseni neuvostolle ongelma ja olen nyt ymmärtänyt, että komission neuvosto me teemme parhaiten käytettävissä olevien tietojen pohjalta tietoa, että voimme välttää tällaiset tilanteet. Kiitos Jan, haluatko vielä lyhyesti kommentoida? Thank you very much. Kiitos paljon. Muistuttaisin vain siitä, että tämä on todella keskeinen kysymys Euroopan talouden osalta, samoin eurooppalaisten digitaalisten markkinoiden osalta, että tämä asetus hyväksytään mahdollisimman pian. Oikeusvarmuus on tarpeen. Tarvitsemme tasavertaiset toimintamahdollisuudet kaikille, ei ainoastaan yrityksille, vaan kuluttajille. Myös kuluttajat haluavat tietää, mitä oikeuksia heillä Euroopan markkinoilla on. Lisäksi totta kai on vahvistettava perusoikeutta tietosuojaan Tällä hetkellä on 28 eri standardit. Emme voi enää odotella päivääkään, se on että Tämä on hyväksyttävä mahdollisimman pian. Siksi ei pitäisi vain viivytellä neuvotteluita, joissa nyt ollaan riittävän lähellä, jotta tulos saadaan mandaatin pohjalta melko pian aikaiseksi. Muistuttaisin myös siitä, että Euroopan parlamentin tietosuoja mandaatti sai täysistunnossa tuen 95 prosenttisesti. Sanon tämän siksi, että nyt nähtäisiin, että tämä asia voidaan hoitaa neuvoston yleisen kannan mukaisesti mahdollisimman pian. Puheenjohtajan valtio tekee tiukasti töitä yhteistyössä meidän kanssamme. Annan todella tunnustusta puheenjohtajan valtiolle. Ja myös jäsenvaltiot ovat lähellä sopua. Tietenkin vielä on avoimia kysymyksiä, ne pitää selvittää, mutta – Ajattelen kaikkia mainittuja kysymyksiä, jotka varjoesittelijät myös ovat maininneet puheenvuoroissaan, niin minusta tuntuu, että me olemme päässeet hyvään lopputulokseen. Me olemme saaneet otettua huomioon myös uudet kehitykset tietosuojan alalla, myöskin tämä nimettömän tiedon käyttö. Se oli tärkeää, neuvotteluissa keskusteltiin siitä paljon ja tämä on osa tätä neuvoteltua pakettia mukaan lukien riskipohjainen lähestymistapa. Tästä on seurattu parlamentin puolelta neuvoston myös, ja molemmat osapuolet nyt lähestyvät yksityiskohtaisemmin sitä, mistä on kyse riskipohjaisessa lähestymistavassa. Kuitenkin pöydällä on nyt ihan vankka ratkaisu, jossa otetaan huomioon kaikki erityisvaatimukset eri puolilta joita on kuultu viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana. Todella mielestäni pitäisi nyt nähdä, että neuvotteluihin on suhtauduttu hyvin vakavasti. Nyt jos esittelemme lopputuloksen, niin uskon, että lopputulos on hyväksyttävä tulevien neuvotteluiden jälkeen kaksi kertaa vielä kolmikantaneuvottelu sanoin viimeiset sanat, mutta ymmärrän, että haluaisitte käyttää tämän puheenvuoron. Niin kollegat, jos tulette nyt äänestyksiin, niin haluaisin vielä kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja jäseniä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Myös kiittelisin puheenjohtajavaltiota ja komissiota. Asetuksen osalta 10.15. joulukuuta seuraavat kolmikannat ja direktiivin osalta 7. ja 17. joulukuuta. Ihan hetken tauko, ei sittenkään

colleagues, if you take your seat, we'll begin. Kollegat, jos, istutte, niin lähdemme äänestämään. Colleagues, it's an electronic... Kollegat, kone äänestys pyytäisin kaikki istuutumaan. I'm going to begin the vote. Aion aloittaa äänestykset. Ensimmäinen äänestys. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti minuutti. Edustaja Bonion on esittelijä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. I would like to thanks. Uh, Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, asiantuntijoita ja neuvonantajia sekä avustajiamme. Aloitimme luonnoksesta ja saimme 120 tarkistusta. Nyt työstämme 13 kompromissia ja muutamia erillisiä äänestyksiä. Toivon että tämä vastaa Libe-valiokunnan näkemystä digitaalista sisämarkkinoista. Suuret kiitokset. Thank you very much. Let's move straight. Kiitos. Siirrytään äänestämään. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Compromise to carried. That is carried. Compromise Hyväksytty. Kompromissi kaksi äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Oletko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Tarkistus 34 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme äänestys alkaa. Ei, vaan tarkistus 51. Äänestys alkaa. Tarkistus 51 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Vote is open. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta 4, tarkistus 67. Lisäyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. I'm leaving more time because... Jätän vähän enemmän aikaa, koska ihmiset tuntuvat äänestävän tämän tänään vähän hitaammin. Nyt äänestys lopulta päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12, äänestys alkaa. 13. 13. Ei vaan 13, puheenjohtaja korjaa. Kompromissi 13, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Teksti näin muutettuna äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä Boni. got it. Thank you, Michael. Okay. Okay, colleagues, the next vote. Kollegat, seuraavaksi. Kyseessä on Europolin kanssa tehtävä yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Ja kyse on myös sopimuksesta yhdistyneiden aramien eli kuntien kanssa. Esittelynä Mussolini. Tarkistus 1, 2 ja 3 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä ja viisi identtisiä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. äänestys. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. colleagues on Kollegat, seuraavaksi. Europol, aihe strateginen yhteistyö, bosnia Herzegovina sekä Euroopan välinen operatiivinen strateginen yhteistyö. Esittelijänä Fontana. Tarkistus yksi nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. No. The vote is. Wait, wait. Sorry. Oh No, no, no. There's people are deciding not to vote. Niin, jotkut tekevät päätöksen olla äänestämättä. It's fine. It's, it's allowed. Kyllä, se on sallittua. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. We move to the... Nyt lausuntoluonnos vuosikertomuksesta 2014 EUn taloudellisten etujen suoja- suojaamisesta. Jesek, tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pitääkö tämä ottaa uusiksi? Kollegat, olen pahoillani. EPPllä on yksi ääni liikaa. Tarkistus 13 vielä uudestaan. Yksi epp vähemmän. Ei se ole ongelma, tiedän, mutta teknisesti tämä täytyy hoitaa oikein. Tarkistus 13 vielä uudelleen ja yksi EPP-läinen jättää sitten äänensä käyttämättä. Tarkistus 13 vielä uudestaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Äänestys ei vaan. Menemme tarkistukseen 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. tasan kappale tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten näin muutetusta tekstistä äänestämme. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys oli kyseessä ja nyt äänestetään näin muutetusta tekstistä nimenhuutoäänestyksellä. Sehän oli loppuäänestys. Pahoittelen kollegat vielä selkeytyksenä. Tämä oli loppuäänestys, joka hoidetaan nimenhuutoäänestyksellä. Otetaanko tämä uusiksi? Vai oletteko tyytyväisiä? Aha, eli tyytyväisiä ollaan. Äänestys päättyy. Se oli siis loppuäänestys, nimenhuutoäänestys. Hyväksytty. Congratulations to Mr. Onneksi olkoon Jesekille. Final one. Colleagues, uh, single... Kollegat, yksi ainoa äänestys toimielineuvotteluista, varhaisesta toisen käsittelyn sopimuksesta, kyseessä direktiivi ja kolmansien maiden kansalaisten maahantuloehdot. Esityslistan kohta 17. Uudelleen laadinta. Cecilia Wikström on tässä esittelijä ja äänestämme sovitusta tekstistä. Haluaako esittelijä sanoa jotakin? Ei. loppu äänestys tässä aiheessa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 49, 3. Onneksi olkoon esittelijälle. Another final Vielä yksi loppuäänestys. Toimielin neuvottelujen lopputulos, toisen käsittelyn sopimus. Esityslistalla kohta 18. Kyse on päätöksen kumoamisesta. Ja tässä Dias de Mera esittelijänä. Haluatteko sanoa jotakin? Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Yli 80 kokousta on tässä mennyt, on toinen käsittely menossa. Haluaisin ainoastaan nyt sanoa kiitos varjoesittelijöille ja avustajille, neuvonantajille. Agai. Haluaisin kiittää neuvostoa tästä hyvin rakentavasta työstä. Haluaisin kiittää myös komissiota erittäin rakentavasta työstä. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Kiitos, edustaja Diaz de Mera. Nyt äänestämme siis sovitusta tekstistä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 43, 5 ja 4 tyhjää ääntä. Onneksi olkoon esittelijä. Thank you, colleagues. That's the end of... Kiitos kollegat. Äänestykset päättyvät.